On va se refaire. On va, on fait la tournée nationale. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tervehdin teitä taas. Aloitamme iltapäivän osuuden maatalousvaliokunnan kokouksesta. Aloitamme näistä seminaariesitelmistä. Mutta odotimme kyllä vähän vielä jäsenten saapumistakin paikalle. Joten aloitamme siitä, että esitellään tutkimus, joka koskee vertailevaa analyysiä riskinhallintavälineistä Yhdysvalloissa ja YMBssä. YMPissä vuosina 2014-2020 ja sitten Yhdysvalloissa niin sanotussa Farm Billissä 2014 sekä YMP että Yhdysvaltain maatalouslaki ovat yhtä vanhoja suunnilleen. Maatalouslaki, lait, lainsäädäntö käsittelevät tilojen tulojen vaihteluita – niin, että pyritään käyttämään erilaisia mekanismeja, jotka on sopeutettu maatalousalan sektoreille. Molemmissa tapauksissa on tietysti kyse myös maatalouspolitiikan historiasta, erilaisista poliittisista visioista, myöskin ottaen huomioon riskinhallinta tiloilla. Kyse on siitä, että halutaan verrata sitä, minkälaisia välineitä riskienhallintaan on. Mitä maatalouslainsäädännössä Yhdysvalloissa ja meillä ovat nämä maatalouspolitiikan välineet. Halutaan sitten tehdä vastaavat johtopäätökset myös. siitä, että miten voidaan löytää hyvät ratkaisut YMPn yhteisen maatalouspolitiikan osalta. Ja erityisesti nyt, jos puhutaan sitten hyvin ar- ar- her- herkästä alueesta, riskienhallinnasta ja tulotasoon liittyen, joka on myöskin herkkä asia. Tämä on hyvä keskustelu myös, kun ottaa huomioon, että aamulla keskusteltiin TTIP-sopimuksesta. Nyt pyydän, että herra Cordier esittelee, siis hän edustaa Ranskasta, ranskalaista INRA, maataloustutkimuslaitosta. Heillä on paljon tutkimustyötä takana siellä, hyvää työtä ja hän edustaa siis myös tätä Agrocampus korkeakoulua. Pyydämme, että pidätte alustuksen ja olemme jo nyt tyytyväisiä, että saamme kuulla teidän esityksenne. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, kiitoksia tästä vastaanotosta. Olen iloinen, että olen täällä esittelemässä työn, jonka olen teidän tilauksistanne toteuttanut. Kiitokset siitä, että olette luottaneet minuun tämän työn toteuttamisessa. Haluaisin myöskin kiittää ennen kaikkea kaikkia niitä, jotka ovat auttaneet minua työssäni. Meillä on ollut monia keskusteluja sekä teorian että käytännön alalla – eri Euroopan maiden edustajien kanssa ja Yhdysvaltain edustajien kanssa, jotta tämä synteesi olisi ollut mahdollinen. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli vertailla riskinhallintavälineitä Atlantin molemmin puolin ja tarkastella hiukan niiden tehokkuutta. Minä puhun nyt englantia, koska diaesitys on englanniksi ja näin on helpompi pitää esityskin englanniksi, mutta voimme palata sitten Ranskaan myöhemmin. Oui. Huomioi mun mikrofonia. On m'a demandé de faire les slides en anglais. Minua pyydettiin esitellä, esittelemään nämä PowerPoint-diat englanniksi. On helpompi esitellä ne englanniksi kun ne ovat englanniksi jos sallitte. Eli esitykseni kattaa viisi osaa. Aivan aluksi haluaisin osata esitellä teille erityiset äh, riskit. No, jos haluatte, voin puhua ranskaakin. No, puhun ranskaa. En veux choquer personne. En halua, kukaan nyt järkyttyy. Proszę bon, donc je, pour e, rester le temps imparti... E, moment, e, Hetki vähän hyvä edustaja. Meidän vieraamme täyttää tällaisen vaatimuksen, joka asetimme, että olisi helpompi lähettää tämä esitys eteenpäin. Varmastikin kunnioitamme kaikkia kieliä ja niiden merkitystä, mutta tämä oli ihan käytännön näkökulmasta. Pyydän hyväksymään sen, että tämä oli meidän pyyntömme, että voitaisiin nopeammin toteuttaa tämä. Todellakin pyytäisin. Täysin kunnioitamme kieltä ja Älkää pitäkö tätä, niin. Oui, mais simplement pour clore le, le... No, mutta aivan yksinkertaisesti minä haluan todeta, että täällä on tulkkeja, jotka tekevät työnsä erittäin hyvin. He voivat tulkata. Ranska on yksi Euroopan unionin perustajäsenistä, yksi kolmasta perustajajäsenestä. Ja sellaisena sitä täytyy täysin kunnioittaa lain säädäntötoimissa, mutta muissakin yhteyksissä. Kiitoksia. Donc je vais poursuivre en français. No, jatkan siis ranskaksi. Eli tässä arviossa on viisi osaa. Aluksi haluamme käsitellä erityisiä riskejä, riskityyppejä ja perusvälineitä, joilla niitä hallitaan. Me teemme tässä arvion ähm, Amerikan tilanteesta ja Euroopan tilanteesta ja sitten toteutamme vertailun ja äh, tarkastelemme eurooppalaisia ja amerikkalaisia keskenään vastakkaisia politiikkoja, jotka liittyvät tähän aiheeseen. Tämä teki meille mahdolliseksi antaa tiettyjä suosituksia. Haluaisin ne jakaa kanssanne, tai olen ne esittänyt ja täällä voin ne esitellä. Maanviljelykseen liittyy monenlaisia riskejä. Me puhumme markkinariskeistä, hintojen volatiliteetista – ja puhumme myöskin terveydellisistä riskeistä ja shokeista, ilmastoon liittyvistä shokeista. Ja yhä useammin puhumme myöskin endogeenisen volatiliteetin lisäksi eksogeenisesta, eli rahoitukseen liittyvästä, eli esimerkiksi siitä, että öljyn hinta vaikuttaa yhä enemmän maanviljelysektorin ja niin edespäin. Viljelijät törmäävät yhä enemmän näihin teknisiin ja markkinaseikkoihin. Nämä riskit on arvioitu anteeksi, on arvioitu, että meillä on yksittäisiä riskejä, kuten pakkanen tai rankkasateet, ja sitten systeemisiä riskejä, esimerkiksi hintojen vaihtelu, joka vaikuttaa kaikkiin viljelijöihin yhtä aikaa. Tämä on toinen akseli ja toinen akseli on riskin taso, tavallista riskitasosta katastrofin kaltaiseen riskitasoon. Meillä on kaiken tyyppisiä riskin hallintamenetelmiä, mikään väline ei ole universaali eikä tee mahdolliseksi kattaa kaikkia mahdollisia riskityyppejä. Tämä kaavio esittää selittää sen, kuinka perinteisesti vakuutusyhtiöt, vakuutussopimukset kattavat eri riskityypit, systeemiset riskit perinteisesti kestellään finanssimarkkinoilla, sopimusmarkkinoilla. Tässä muutamia sanoja kuitenkin käytän englanniksi. Ja perinteisesti meillä on osuuskuntia, jotka jakavat riskin ja myöskin perinteisiä rahastoja, jotka jakavat terveys- tai ilmastoriskeihin liittyvän taakan eri maissa. Kaikki nämä riskityypit ovat sellaisia, että ne koskettavat julkista politiikkaa. Mikä julkisen politiikan rooli sitten on? Se on turvaverkon kaltainen, sillä katastrofaalisissa tilanteissa jäsenmaat ja valtiot aina puuttuvat tilanteeseen kaikissa maissa. Meillä voi olla myöskin fiskaalista politiikkaa, kun riskitaso on tavanomainen, ja näin voimme eri mm, yhteyksissä tukea viljelijöitä. Nämä välineet täydentävät toisiaan, niitä tulee koordinoida. Tämä on ideaali tilanne. Mikä sitten tilanne on Yhdysvalloissa? Yhdysvalloissa tässä Kaaviossa näette monia seikkoja esitettynä. Meillä on niin kutsuttu overlap, eli se, että eri välineet ovat keskenään osittain päällekkäisiä. Vakuutukset liittyen tuotantoon, ovat perinteisiä. Markkinat ovat kehittyneet monen vuoden kuluessa, noin 50, ja tässä keskellä meillä on noin 20 viime vuoden ähm, aikana kehittyneet sekamuotoiset äh, vakuutustyypit, jotka olemme nimineet sekatyyppisiksi vakuutussopimuksiksi. Meillä on hyvin monia monimuotoisia välineitä. Esimerkkinä annan teidän lukea ne dokumenteista. Ja täällä katastrofin kaltaisen riskin tasolla Yhdysvalloissa meillä on syklejä tasapainottomia välineitä, joiden tarkoitus on äm, uudelleen vakuuttaa ja tarjota ad hoc maksuja katastrofin sattuessa. Ja sitten seuraavassa kaaviossa meillä on FAM, Billin maatalousalaa koskevan lain talousarvio. Tässä kohdassa neljä meillä on ravintosektori. Tämä on kaikkein suurin. Budjetti olen sen poistanut, koska se tästä kuvasta peittäisi kaikki muut talousarvion osaset. Jos otamme sen pois, meillä on kaksi suurta julkista rahoituksen tyyppiä. Perusperiaatteissa on sekä muotoiset vakuutussopimukset sekä syklejä tasapainottavat ohjelmat ja muut julkiset ohjelmat, jotka ovat puhtaasti julkisia, eivätkä siis yksityisen ja julkisen tuen sekamuotoja. Eli Yhdysvalloissa on ähm, yksityisiä välineitä, joita julkiset äh, ohjelmat tukevat. Nämä ovat koordinoituja dynaamisia välineitä, kuten osoitan pian. Ähm, fiskaalisia toimia tästä kuvasta puuttuu. Varsinaisia fiskaalisia ennakkotoimia ei ole. Voidaan todeta, että tämä ei ole maatalousalan kysymys, vaan liittyy valtiovarain alaan, mutta eh, olen nähnyt asiasta tutkimuksia. Euroopan unioni eh, analysoi riskejä kahden pilarin kautta meillä. Me voimme palata tähän eh, kaksijakoisuuteen pian. Näiden turverkkojen tekniset parametrit eivät ole teknisiä. En sano, että ne ovat sellaiset, että ne voidaan manipuloida, mutta niihin voidaan vaikuttaa, niistä voidaan keskustella. Olen tuonut sen esiin tässä Venäjän kauppasaron yhteydessä. Monia keskusteluja on käyty siitä, pitäisikö tätä hyvin monimutkaista kriisiriserviä käyttää. Ja tämä on melkoisen katastrofimainen kuvana. Sitten pilari kaksi. Tämä on kolmessa artiklassa 37, 38, 39. Vakuutusyhtiötä suurien tappioiden yhteydessä voidaan tukea ja meillä voi olla tässä tuotantoriskeihin liittyviä tukia. Ja tämä on tietyllä tavalla äm, kopio, artikasta 38 voidaan ä, kuvitella äm, näihin kuuluisiin IST-järjestelmiin liittyviä tukijärjestelmiä maataloustulon yhteydessä. Minä olen käyttänyt tässä tiettyä muotoilua tuodakseni esiin, että tämä väline on olemassa, mutta se tavallaan ei käytetä. Tämän lisäksi tekstin tulkinta on tehty hyvin tiukalla tavalla – Komissio tulkitsee sitä tiukasti. Minä olen voinut tällaisen rahaston yhteydessä tehdä Romanian kohdalla töitä ja me olemme usein ongelmissa, kun pyrimme tulkitsemaan sitä, mitä tarkoittaa termillä production loss, tuotantomenetys. Puhutaanko tässä kuitenkin äm, volyymista, määrästä vai mistä? Emme edelleenkään tiedä, mistä on kyse. Ja lopultakin moninaisista syistä. Ilmastollisia ja terveellisiä riskejä on hyvin moninaisia äh, Etelä-, Pohjois-, Itä- ja Länsi-Euroopan välillä. Tämän monimuotoisuuden ja tämän vaikutelman ole omaisen näkökulman tuon esiin tällä kaaviolla – Tämä on jotakin, mikä on olemassa paperilla, mutta ei kentällä. Emme juurikaan tiedä, kuinka tämä toimisi. Ja jos halutaan kuvailla Euroopan unionia tai Euroopan maita, emme siihen pysty. Meillä on erityisiä mm, esimerkkejä Pohjois-Eurooppa, Saksa, Yhdistynyt kuningaskunnan Ranskassa jonkin verran tämän tyyppisiä järjestelmiä. Ähm, Espanjassa niitä on toivottu Euroopan tuella äh, sekä Romaniassa, eli tämä on hyvin tilkkutäkkimäinen tilanne. Kun vertailemme tilanteita, voimme sanoa, että poliitikat ovat keskenään vastakkaisia Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa. Minulla on kaksi taulukkoa esimerkkinä. Ensimmäisessä taulukossa säätelyn taso ja toisessa taulukossa talousarvion taso, nämä ovat yhteneviä. Yhdysvalloissa keskitytään ensinnäkin riskien torjuntaan ja sitten äh, sen jälkeen turvaverkkoihin ja tulotuet on poistettu, kuten tiedätte. Euroopan unioni taas keskittyy suoriin tukiin yritysten tulotukiin. Todetaan, että ehkäpä tämä on riskinhallintaväline, mutta taloudellisesti näin ei lainkaan ole. Eli Euroopan unionin talousarvion suurin osa ei keskity riskin torjuntaan. Meillä on jonkin verran turvaverkkojen rahoitusta 5 prosenttia ja konkreettinen riskin hallintatuki on hyvin marginaalinen. Tuleeko se kehittymään tulevaisuudessa, on avoin kysymys. Minä luulisin, että tulevaisuudessakaan näin ei tapahdu. Meidän täytyy tehdä asialle jotakin. Nämä kaaviot ovat melkoisen yksinkertaistavia, mutta toivottavasti tämä kiinnittää huomionne. Tämän lisäksi täytyy ottaa huomioon, että Yhdysvalloissa riskin hallintavälineet ja turvaverkot ovat koordinoituja. Kyseessä ovat samat parametrit kuin ne, joita käytetään katastrofin määrittelyyn, siihen, mikä on ähm, yksityiselle sektorille kannattavissa oleva äh, katastrofi. Euroopan unionissa tällaista ei lainkaan ole. Ensimmäisessä pilarissa ei lainkaan ja ähm, hyvin rajoitusti vain toisessa pilarissa. Yhteinen maatalous, amerikkalainen yhteinen maatalouspolitiikka siis sisältää vahvuuksia. Sen perusvahvuus on se, että se pystyy luomaan tietokantoja, mm, keräämään kokemusta. He ovat edenneet jo monia vuosia ja he ovat näitä kokemuksia analysoineet. Mielestäni tämä on tulevaisuuden katsovaa. Ja minä heti teollisuuden osalta ottaisin tämän asian esiin. Kyseessä on hiukan niin kuin tilanne, jossa jaetaan pizza ja katsotaan, kuka saa kaikkein suuremman viipaleen. Pyrkimyksenä on kasvattaa rikkautta, jotta kaikki voisivat parhaiten hallinnoida investointejaan. Ulottuvuus ei siis lainkaan ole samanlainen äm, yhteisön ja yrityksen tasolla. Tarkoituksena on saada enemmän investointeja, jotta voitaisiin suunnitella tulevaisuutta. Voin ehkä palata tähän pian, mutta Babcock on todennut, että amerikkalaiset tähtävät niin kutsuihin Cadillac-vakuutuksiin, eli kallisiin vakuutuksiin, koska järjestelmä on erittäin tuettu. Siinä aina voi voittaa. Tämä on ehkäpä Yhdysvaltain ongelma parlamentissa ja kongressissa. Euroopan unionissa artiklan 37-38 kohdalla pilarissa 12. Nyt en puhu liian nopeasti tulkkien kannalta, pahoittelen jos näin tapahtuu. Ja artiklan 39 mukaisesti liittyen äm, rahastoihin. Mielestäni tämä on hyvä pohja, mutta käytännössä huomaan, että kaikki tarttuvat omaan sateenvarjonsa, jotta eivät joutuisi hankaluksiin. Ja eh, komissio ei halua sekaantua tilanteeseen. Jäsenmaat eh, pyrkivät hoitamaan oman tilanteensa, eikä mitään tapahdu. Tämä on ehkä hiukan vahva termi, mutta minä tämän olen ottanut englannista. YMP on umpikujassa. Mikä sitten on suorien tukien tulevaisuus? Taloudellisin termein tiedämme, että tämä on rikkoutta luova äh, toimi, joka siirtyy suoraan eteenpäin. Äh, suorilla maksuilla on äh, rikkoutta luova eikä riskejä hallitseva rooli ne siirtyvät suoraan tuotantoon, eivätkä jää viljelijälle. Tämä on myöskin toinen ongelma ja kolmas ongelma on kuinka tämä kakku voitaisiin jakaa, mutta tämä on täysin poliittinen kysymys. Euroopan unionin maatalouspolitiikka minun mielestäni ei sisällä todellista kuvaa kahden pilarin riskeen hallinnasta. Mielestäni visiota tässä ei ole. Nämä ovat kaksi keskenään erilaista asiaa, joita ei ole koordinoitu. Kuinka voidaan kuvitella, että katastrofitilanteessa ja tavallisissa riskitilanteissa voidaan toimia, jollei koordinointia ole olemassa? Tämä on epätäydellinen välineistö Koordinoitu noimaton välineistö. Tästä ollaan puhuttu jo vuodesta 2007, 2007 asti, mutta mitä ei ole tapahtunut. On mahdotonta hallinnoida riskejä myöskin kiinteän budjetin kautta. Ilman joustoa emme voi puhua riskien hallinnasta. Pääsen nyt tämän yhteenvedon tehtyäni niin suosituksiin. Olen jakanut ne Neljän ryhmään. Ensimmäinen ryhmä toteaa, että meidän tulee täydentää välineitämme. Toinen suositus on se, että kun meillä on välineitä paperilla, ne täytyy toteuttaa. Todellisuudessa ei riitä, että olemme kirjoittaneet jotakin ja sitten annamme ihmisten pärjätä itsekseen. Meillä täytyy olla pilottihankkeita tai testejä, riskienhallinta ei voi toimia ylhäältä alaspäin. Se täytyy lähteä paikallisesta solidaarisuudesta ja tämän paikallisen solidaarisuuden täytyy luoda järjestelmiä, joilla on sitten yhteinen katto Euroopan unionissa, joka tekee kilpailun kuitenkin mahdolliseksi. Me tarvitsemme sekä inhimillisiä että taloudellisia resursseja, jotka ovat joustavia, Eli ensimmäinen suositus. Turvaverkkoja tulee koordinoida ja riskinhallinta, yksityisiä riskinhallintamenetelmiä tulee koordinoida, niitä joita julkinen sektori tukee, kuten Yhdysvalloissa. Täytyy myöskin kattaa se valtava aukko, näette sen dokumentista, joka on äh, rahoitusvälineiden ja vakuutuksien välillä olemassa. Tämä valtava aukko pitää kattaa ja tämä IST-järjestelmä, joka on olemassa tällä hetkellä vain paperilla, voisi sen erittäin hyvin kattaa. Ja epäilemättä meidän täytyy luoda ennakko varoitusjärjestelmä. Tämä on kaikkein paras riskien hallintajärjestelmä epäilyksettä. Meillä on tilanne, jossa tulokset ovat irtautuneet toiminnasta. Ne maat, jotka antavat Äh, fiskaalista tukea voivat toimia niin, että tätä pidettäisiin yhteisrahoituksen omaisena. Eli meidän täytyy kehittää välineitä. Sitten toinen suositus. Meidän pitää olla pilottihankkeita. Siksi, että kuten mainitsin, tämä aloite voi lähteä vain alhaalta päin. Ja olen sitä mieltä, että Monet tulevat sanomaan, että meidän pitää toimia syklejä tasapainoittavasti ja tämä on erittäin hyvää ja tässä voidaan esittää kehuja, mutta minä en usko tähän, se on vaarallista. Paikalliset syklejä tasapainottavat toimet niiden ihmisten taholta, jotka luovat solidarisuutta kentällä, voivat tehdä mahdolliseksi tasapainottaa hyvät ja, hyvät, hyvät ja huonot vuodet. Ja jos me tähän yhdistämme julkiset toimet, ne kaikki ongelmat voimme ylittää. Minä Ranskassa ja muissakin maissa tunnen ihmisiä ja ryhmiä, joilla tämän tyyppisiä projekteja on käynnissä ja olisi hyvä niitä tukea. Näistä testeistä lähtien voimme tarkastella, minkälaisia parametreja voidaan käyttää, mitä meidän voimme käyttää ähm, hedelmävihannesektorilla, kaikilla eri sektoreilla, niin ettei meillä olisi yhtä yhteistä välinettä, vaan jokaiseen tilanteeseen sopeutetut välineet ja paikallisia organisaatioja. Meidän pitää ehkä hiukan höllentää tiettyjä ylhäältä päin tulevia pakotteita, jotta nämä testit olisivat mahdollisia toteuttaa. Sitten kolmas suositus. Meillä pitäisi olla äh, riittävät inhimilliset taloudelliset resurssit. Tämä ensimmäinen ei erityisesti kuohuta nyt minä viittaan kaikkiin yliopistojen henkilöihin, jotka voivat auttaa kaikkiin siihen verkostoon, joka on olemassa, joka voi tarjota tukea, äm, tilastotieteellistä tukea, ä, taloudellista tätä, näitä resursseja on olemassa ja meidän täytyy ehkäpä kentällä jonkin verran sopeuttaa näitä yliopistojen tarjoamia resursseja. Tämä ei ole kovinkaan kallis toimi, se voidaan helposti toteuttaa ja se on melko lailla jo olemassakin. Tarvitsemme taloudellisia resursseja. Sen suhteen ei ole hirvittävän paljon erilaisia vaihtoehtoja. Meidän tulee olla joustavia, voimme ottaa suorista tuista jonkin verran, ja kun riskinhallintavälineet kehittyvät, ne kehittyvät hitaasti, ja näin tapahtuessa me voimme kasvattaa reservin kapasiteettia, jotta voimme kattaa sillä riskienhallintaa. Minä 10 prosenttia suuntaisin suorista tuista tähän. Ehkäpä tämä vaikuttaa teistä hyväksyttävältä. Sitten meillä tulee olla sopiva organisaatio. Meillä on kaksi pilaria, joissa riskin hallintaa tapahtuu. Tämä ei ole kestävä rakenne. Ehkä pitäisikö meidän riskinhallinta keskittää pilariin yksi vai luoda kolmas pilari. Täällä ei ole niinkään väliä, mutta meillä täytyy olla jonkinlainen yksikkö, joka olisi pilotti tässä asiassa. Ja sanoisin myös riippumaton jota ei mikään liike voi heiluttaa. Ja minä olen nyt ottanut tähän amerikkalaisen termin Risk Management Agency, riskinhallintavirasto. Tämä yksikkö ei saa olla mikään epämääräinen olio, joka katsoo vain kymmenen vuotta tulevaisuuteen. meidän pitää olla tämä pilari tai virasto, joka tarkastelee lyhyellä aikavälillä kehitystä, ja sen pitäisi voida seurata pilottihankkeita, joita eri maissa tulee syntymään. Sen pitää voida jakaa kokemuksia ja tietoa jäsenmaiden välillä. Muistan, että G20 on kehitysmaille luonut tämän tyyppisen järjestelmän, tiedon vaihtojärjestelmän, joka helpottaa toimia eri maiden välillä. Ja meidän täytyy myöskin ottaa huomioon se, että hallintokulut eivät karkaa käsistä. On olemassa erilaisia tekniikkoja ja metodeja, joilla voidaan äm, hallinnoida näitä kuluja. Ja meidän täytyy varmistaa myöskin se, että nämä välineet ovat yleisen politiikan kanssa samoilla linjoilla, hyvillä linjoilla myöskin ilmastonmuutoksen ja ympäristön suojelun osalta. Niitä ei saa unohtaa ja me voimme ottaa näihin välineisiin mukaan jo olemassa olevia seikkoja, jotka liittyvät ympäristö- tai ilmastokysymyksiin. Eli nämä olivat neljä suositusryhmää jotka ovat uusia, uskoakseni. Ja uskon, että näistä suosituksista lähtien ne ovat ehkä hiukan provosoivia jossakin tapauksissa. Ne voivat olla aluksi, avuksi. Tässä kaikkia olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Jako pierwszy prosił o zabranie głosu. Ensimmäisenä puheenvuoroa pyysi edustaja Luazon. Olkaa hyvä. Oui, merci monsieur président. Merci monsieur. Kiitos puheenjohtaja, kiitos tästä esityksestä. Nyt enää kukaan voi sanoa, ettei Yhdysvallat tue maatalouttaan. Siellä ollaan paljon protektionistisempia kuin Euroopan unionissa. Monen asiantuntijan taloustieteilijän mukaan ne ovat jopa VTO-säännösten vastaisia. Minusta on todellinen skandaali tämä kaksinainen suhtautuminen Yhdysvalloissa. Siellä halutaan edistää vapaakauppaa Euroopan unionin kanssa, mutta kuitenkin tuetaan yhä enemmän maanviljelijöitä, eikä tästä puhuta tarpeeksi, eikä tämä johda siihen, että TTIP-neuvotteluja keskeytettäisiin. Jos ajatellaan siitä, että meillä ollaan sekä ultraliberaaleja että ultraraskaita, niin kaikki nauravat meille. Kukaan ei yhtä, joka olisi yhtä huolestunut omasta elintarviketurvallisuudesta ja omavaraisuudestaan, ei näin toimisi. Eikö komissiolla unionilla ole mitään muita pyrkimyksiä kuin, että meidät jätetään näin paljalle tällaisia kumppaneita vastaan käytössä kilpailussa, noita pääkilpakumppaneita. Ja jatkuvasti ikään kuin hymyille pitää hyväksyä tällaiset uskomattomuudet ja on havaittavissa, että suuri osa edustajista haluaisi keskeyttää TTIP-neuvottelut ja minä pyytäisin, että komissio mahdollisimman nopeasti aloittaisi maatalousosion neuvottelut. Minusta niistä pitää neuvotella ensimmäisenä. Ei pidä jäädä odottamaan. Tämä on kaikista kiireellisin asia. Tämä sitoumus tarvitaan aivan selvästi. Kiitos. Kiitos. Haluaisin kertoa teille, että meillä on delegaatio Slovakiasta kuuntelemassa kokoustamme. Siellä on valtiosihteeri mukana. Rova Bartoshovon kutsusta. Tervetuloa, valtiosihteeri. Meille on ilo, että olette täällä, kuuntelette kokoustamme. Tervetuloa ja miellyttävää läsnäoloa täällä. Sitten pyydän, että edustaja Sander pitää puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi vain kaksi kysymystä varmistaakseni, että ymmärsin oikein nämä 25 minuuttia, eh, kun kuuntelimme asiantuntijamme. Minä kysyisin seuraavan. Te siis ehdotatte, että pitäisi ottaa pois 10 prosenttia suorista tuista, jotka annetaan maanviljelijöille ja annettaisi sitten vakuutusyhtiöille, jotka voisivat riskiä hallinnoida, eikö näin? Tämä oli ensimmäinen kysymys. Ja sitten kysymys numero kaksi. Ehdotitteko, että yliopistosta käsin meitä autettaisiin näiden hallintavälineiden kehittämisessä, ja jos näin, niin kuinka kalliiksi tämä tulee, koska Euroopan komissiolla on kyllä varmasti työntekijät, jotka voisivat tämän teknisen työn hoitaa. Ja siksi haluaisin tietää, onko tässä toisena tavoitteena ne, se, että saataisiin eh, rahaa, jotta voitaisiin eh, näitä tutkimuksia tehdä. Ja kolmas kysymys on, tarkoittaako tämä nyt sitä, että me jo valmistaudumme lähentymiseen, siihen lähentymiseen, jota valmistellaan TTIPn avulla. Kiitos. Säädösten osalta siis. Bardzo dziękuję. Pan poseł Ropea. Kiitos. Sitten edustaja Ropea. E, ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, e, pranešimas pakankamai. Kiitos puheenjohtaja. Raporttini oli kovin mielenkiintoinen. Monia uusia asioita kuultiin. Ja kuten vieraamme sanoi, niin tuskin voisi kuvitella tilannetta, jossa viljelijämme pystyisivät ilman suoria tukia elämään. Mutta alun perin tilamme olivat aika pieniä. Tuottajaorganisaatiot eivät olleet myöskään lukuisia. Pelaajat, toimijat olivat pieniä, sen vuoksi suorat tuet toimivat aika hyvin. Ne olivat tehokas väline viljelijämme pystyvät saamaan hyvät tulot ja pystyvät kehittämään tilojaan ja varmistaa tulot itselleen ja perheilleen. Mutta nykyään, jos tarkastellaan eri maita, niin siellä on monen kokoisia tiloja. Liettuassa meillä on vain neljä elintarvikejalostusyhtiötä ja kolme suurta kauppaketjua. Sen vuoksi joskus nähdään, että kartelisopimuksia on tehty. Miten sitten voidaan estää, että suuret supermarketketjut hyötyisivät niin, että ottavat viljelijöiltä pois heidän tuloistaan? Nyt on sitten Venäjän tuontikielto, ja sitten voidaan nähdä, että maitojen ostohinta on dramaattisesti noussut, muutkin hinnat. Mutta näissä väittäismyyntikeskuksissa voidaan nähdä, että hinnat eivät laske. Viljelijät saavat kansallista tukea, EU-tukea, mutta tuki pienenee, koska ostohinnatkin ovat pienemmät matalammalla loppujen lopuksi sitten viljelijät pystyvät vain selviytymään, mutta ei siitä tule mitään, mitään voittoa sitä toiminnasta, ei maitosektorilla eikä lihasektorilla. Voiko suurien tukien järjestelmä tarjota yhtäläistä suojaa kautta linjan? Ja voidaanko sanoa, että nuori henkilö nyt olisi halukas aloittamaan viljelytoiminnan. Voiko viljelijä ajatella 10-15 vuotta eteenpäin tulevaisuutta, että kehittää tilansa? Tällaisia kysymyksiä tulee eteen, jos ostohintoja ei säännellä. Jos välikäsien sallitaan kaappaavan voitot, Entäs sitten veronmaksajien rahat? Ei saada hyötyjä aikaa, tuetaan vain niitä, jotka ovat muutenkin rikkaita. Mainotuottien järjestön vieraana olin. Ja tällä hetkellä he pitävät liittyä omaa kongressiaan. Maidon tuottajat ovat tehneet hintasäännöstelylakiehdotuksen. Jos hintoja ei säännellä, sitten tukijärjestelmä menettää merkityksensä. On kovin vaikea ymmärtää kaikkia teidän ehdotuksianne, että arvioitaisiin kaikki plussat ja miinukset ehdotuksessanne, mutta kyllä täytyy miettiä, että mikä olisi paras vaihtoehto tulevaisuuden kannalta meille. Dziękuję. Kiitos. Sitten edustaja Dante. Olkaa hyvä. Edustaja Dante. Merci, monsieur. Kiitos tästä esityksestä. Kun maatalousvaliokunta työsti nykyistä YMPtä, niin Yhdysvallan kongressi tuotti raportin, joka osoitti, että kun Yhdysvallat investoi kaksi dollaria valtion toimesta, niin maataloustyöttäjät saivat 0,8 ottaen huomioon tämän riskin kattamisjärjestelyn. Ja voisitko te kertoa, millä tavoin tämä uusi maatalouspolitiikka muuttaa tätä interventiotapaa, jotta voidaan muuttaa sitä suhdetta, mikä on e, sen rahan välillä, joka sijoitetaan valtion toimesta ja mitä sitten viljelijät itse asiassa saavat. Pan poseł Denano, bardzo proszę. Oui, monsieur le président, moi je voudrais... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin viipyttävästi kiittää puhujaa tästä alustuksesta. Todellakin me olemme täällä tekemässä vertailua Euroopan unionin ja Yhdysvaltain välillä. Ja yhteistä maatalouspolitiikkaa voidaan kritisoida. Haluan muistuttaa, että se on kuitenkin todistanut hyödyllisyydensä. Euroopasta on tullut tuotannon suhteen riippumaton. Se on tehnyt korkealaatuisten elintarvikkeiden tuotannon mahdolliseksi ja riskien torjumisen mahdollisiksi. Ja nyt me todellakin tarkastelemme sitä, mitä Atlantin toisella puolella tapahtuu. En ole varma, että vertailu on Yhdysvalloille edullinen. Uskon, että me voimme olla ylpeitä monista asioista, joita Euroopassa on tehty. Minusta vaikuttaa siltä, että me emme saa tätä kaikkia unohtaa, mutta emme kuitenkaan tästä huolimatta saa levätä laakereillamme. Riskin hallintajärjestelmä on jotakin, jonka suhteen tulevan ma- yhteisen maatalouspolitiikan kohdalla pitää tehdä töitä. Luonnollisesti tämä on todellakin sellainen toimi, joka voi ratkaista monia kriisejä, joihin törmäämme paikallisia tai suurempia kriisejä. Ja me e- emme saa mielestäni unohtaa tärkeintä päämääräämme kuitenkaan eurooppalaisten ruokkimista ja koko planeetan ruokkimista myöskin sellaisin elintarvikkeen, jotka vastaavat ihmisten odotuksia ja myöskin niin, että viljelijät voivat työstään elää. Tämä on toinen puoli. Ensinnäkin korkealuotosta ruokaa pitää tarjota ihmisille, mutta sen tuottajien täytyy voida työstään elää hyvällä tavalla. Mielestäni tätä arviota voitaisiin syventää jonkin verran kiitän siitä, että toitte näitä ongelmia esiin. Puhuttu 10 prosentista. Kukaan ei nyt vielä tästä järkyty, mutta tämä vaatii enemmän arviointia. Meidän nyt tehdään yhdessä töitä. Kiitoksia. Sitten edustaja Dorfman, olkaa hyvä. Niin, kiitos puheenjohtaja. Esitys oli mielestäni mielenkiintoinen, koska olen sitä mieltä, että todellakin nyt on sellaiset ajat, että Pitää miettiä myös sitä, että miten pitkällä aikavälillä, keskipitkällä aikavälillä YMP pitäisi jatkua. En ole ihan samaa mieltä, että ei mitään olisi tänään vakuutuksissa. Tulen maasta, jossa on paljon vakuutussopimuksia ja pitkän aikaa jo. On ollut yhteisrahoitusta ja järjestelmä on hyvin toiminut. Mutta siinä olette oikeassa, että jos todella halutaan tuloja vakauttaa, niin sitten todennäköisesti täytyy sanoa, että joko tai, eli joko nykyinen järjestelmämme, suorat tuet, ja siihen vielä lisättynä, jos siihen lisätään vielä tällainen toinen tukijärjestelmä, niin joko tai. Ja nyt jos tarkastellaan joitakin maatalouden eri sektoreita, ajatellaan vaikka peltoviljelyä, niin meillä on sitten maatalouden hinnat todellakin, jossa itse kriittisesti täytyy sanoa, että ovatko todellakin tilat, jotka ovat, ovatko kaikki tilat todellakin käyttäneet tukia, siis kiva, että on. Mutta Toivottavasti päästäisiin yhä enemmän siihen, että olisi vuosia, jossa tilat onneksi ei voisivat elää myös ilman tukia. Ja sitten täytyy olla tarpeeksi rahaa aikoina, jolloin näin ei ole. Nyt esimerkiksi maitoalaa ajattelen, jossa tuskin on rahaa. Ja tässä kyllä täytyisi miettiä, näitä asioita. Jotkut elementit voisivat ehkä olla järkeviä tästä Yhdysvaltain järjestelmästä ja niiden myötä voitaisiin kehittää eteenpäin niiden, niidenkin pohjalta sitten tätä järjestelmää eteenpäin muutaman vuoden ajan. Kiitoksia sitten edustaja McGuinness. Thank you, Chair, and... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos tästä raportin esittelystä. Meidän on asiaa mietittävä vielä lisää, sillä teillä on vain vähän aikaa sen siitä kertomiseen. Yksi tärkeä kohta on sivulla 53. Puhutte budjettieroista Yhdysvaltain ja EUn välillä, että meidän budjettimme on lukkoon lyöty ja siinä on rajoituksia. Se ei ole eh, joustava niin kuin Yhdysvalloissa. Ja tähän tämä vaikuttaa sitten riskin hallintaan ja myös turvaverkostoon. Haluaisin kuulla lisäkommentteja tähän liittyen. Herra Norman on oikeassa. Kun katsotaan tulevaisuutta, niin seuraavalla uudistuskierroksella on tehtävä tärkeitä päätöksiä. Me tarvitsemme lisää tietoa siitä, mikä toimii meillä on Euroopassa perhetiloja, olemme huolestuneita maaseudusta ja siksi maaseutukehityksen avulla annamme tukea ja tällaiset eh, tuet maksetaan siis näille alueille. Minä olen huolestunut eh, maahan sidotusta tilatuista. Näin tulee paljon kuluja, eikä tämä aina kuitenkaan lisää tuloja, sillä tämä tuki liittyy sitten maiden hintoihin, eikä se auta kovastikaan viljelijöitä. Ja sitten jos sanottiin, että otetaan 10 prosenttia suorista tuista ja otetaan vakuutus, tämä ehkä riitä, mutta tämä on joka tapauksessa poliittinen dilemma. Eli ehkä voisitte antaa oman omat ajatuksenne Euroopan tulevaisuudesta? Sanoit, että visioita ei ole. Kyllä meillä on visioita, mutta onko meillä oikeita välineitä ja tarpeeksi varoja tämän vision toteuttamiseen? Eli ehkä voisitte tähän palata, kun ehditte. Kiitos. Nyt kaikki halukkaat pitivät jo puheenvuoronsa, joten pyydämme Agri-pääosaston edustajaa, herra Haniottisia, kommentoimaan tätä esitystä, mutta myöskin salista esitettyjä kysymyksiä. Olkaa hyvä, herra pääjohtaja. Thank you, Mr. Chairman. Uh, thanks for the opportunity to... Kiitos. Comments on this, uh... Kiitos mahdollisuudesta kommentoida tätä hyvin mielenkiintoista asiaa. Vakuutuskeskustelu on erityisen ajankohtaista, kun kongressi päätti äskettäin arvioida uudelleen maatalouspolitiikkaansa. Nyt sitten luotetaan hyvin suuressa määrin tähän crop insurance-asiaan. Jos komissio ei ole keskinyt maatalouspolitiikan kestävyyteen, emme me näin tehneet. Kyllä olemme tarkastelleet tarkasti samanlaisten toimien vaikutusta. 2008 ja 2011 kahteen kertaan niin tulimme siihen johtopäätökseen, että ne toimivat parhaiten, jos vakuutusasioita ei sitä EU-laajuisesti, vaan vapaaehtoiselta pohjalta silloin, kun jäsenvaltiot näin haluavat jos ne ovat olennaisia maaseudun kehittämisessä. Tämäkin selittää, miksi jossakin jäsenvaltiossa ja joissakin sektoreissa parempi toimintapolitiikkojen yhdistelmä käyttää enemmän vaikutusjärjestelmiä kuin aiemmin. Miksi politiikat ovat suosittuja yhdysvaltalaisten viljelijöiden keskuudessa? He eristä, se, ne eristävät markkinavaihteluilta ja ta, takavat paremmat tulot, mutta ne tekevät sillä riskillä, että budjettikulut kasvavat koko ajan, jossa riski siirtyy sitten veronmaksajille Yhdysvalloissa. Ja tämä vuosi tulee jälleen olemaan esimerkki tästä riskistä, koska on niin vahva yhteys siellä hintakehitykseen ja vastasykliseen luonteeseen siellä. Siis Yhdysvalloissa on suuret budjettivaihtelut ja niitä olisi vaikea sopeuttaa EU-budjettikehykseen. Esitys tekikin sen selväksi. Tällaiset tuet pain, ovat paine nyt sisäiselle tuotannolle, koska ne ovat sitten tässä Amberboxissa VTO-neuvotteluissa. Ja tarvitaan myös suurta määrää tietoja tiloista, hallintokustannuksia ja sitten rahoitusmarkkinoiden toimintaa katetuilla sektoreilla. Mitään kolmia ei ole EU-ssa, ainakaan kaikissa jäsenvaltioissa. Mutta sen lisäksi, vaikka sanommekin, että olemme käsitelleet näitä asioita niin laajemmasta politiikan näkökulmasta, se mikä selvityksestä puuttuu, on se asiayhteys, jossa Yhdysvaltojen ja Euroopan politiikkaa hoidetaan. Siis en nyt väitä, etteikö vertailu olisi mielenkiintoista. Taulukot olivat mielenkiintoisia. Yhdysvaltain maatilapolitiikka on luonut polarisoituneen rakenteen, jossa on suuria tehokkaita, mutta hyödykkeitä toimit, tuottavia tiloja sitten kovin pieniä toisaalta, toisessa päässä kirjoa. Jos niin sitten tämä maidotuottajien marginaalien suojajärjestelmä on mielenkiintoinen. Tämä ohjelma äh, takaa kansallisen marginaalien katteen, joka on Yhdysvalloissa kaikkialla sama. Tämä ohjelma varmistaa mutta tässä tulee yli tuen vaara ylikatteiden yleensä suurille tiloille. Ja sitten pienillä on yleensä pienemmät katteet ja siinä on sitten aliarviointia. Ja sitten myös hallintorasite tällaisille ohjelmille on suuri. Ja jos näin käy Yhdysvallassa, jossa on tietoja maakohtaisesti, tilakohtaisesti ollut jo 30-luvulta, niin miten muualla. Sitten YMP on päinvastoin taannut tasapainoisen tilarakenteen, jossa painotetaan ennen kaikkea keskisuuria perheviljelmiä, jossa sitten mahdollisia sosiaalisia kustannuksia, ympäristökustannuksia lievennetään alueellisella äh, tasolla. Tässä on turvaverkkotulot vakaalla tasolla ja sitten voidaan ohjata tuotantopäätöksiä myös joustavasti. Toimiiko politiikka vai ei? Se asia täytyy nähdä sillä tavalla, jossa kaikki toimintapolitiikat toimivat synergiassa tai sitten eivät toimi. Oliko se sitten internet, hinnoista, turvaverkoista tai vakuutustoimista. Ja paras tulos tähän päätänkin esitykseni. Lähestymistapa eroissa, ero näkyy vientiluvuissa, joissa näkyy selvästi erot. Yhdysvallat on edelleen riippuvainen juuri niistä irtotavarat tuonneista tai vienneistä vientihyödykkeistä, joita massiivisesti tuetaan vakuutusjärjestelyillä ja hyödykeohjelmilla. Yhdysvaltain vientiprofiili on, on kovin yhdistelmä, jossa on korkean jalostusasteen hyödykkeet, jotka liittyvät globaaliin kysyntään ja heijastavat myöskin tai siinä täytyy ottaa sitten huomioon, että eu tämä rakenne on monimuotoisempi. Ja tämä täytyy sitten ottaa huomioon, kun eri politiikkojen tehokkuutta vertaillaan Atlantin molemmilla puolilla. Kiitos tästä kommentista. Ja että kommentoitte myös kysymyksiä. Ja nyt sitten pyydämme, että vieraamme Herra professori, teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Professori Cordier, olkaa hyvä. Bien, je vous remercie d'abord pour tout... Kiitos oikein paljon kaikista näistä kysymyksistä. Pyrin vastaamaan ja ehkä yhdistämään joitain kysymyksiä Aivan ensiksi en haluaisi sanoa, että yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuus pohjautuu vakuutuksiin, niin kuin Yhdysvalloissa. Artiklat 37, 38 ja 39 1305 asetuksessa ovat mielenkiintoisia siksi, että niissä puhutaan siitä, että autettaisiin vakuutuksia, mutta mainitaan myös, se, myös että autettaisiin keskinäisiä rahastoja, eli en nyt ajatellut sitä, että tässä oltaisiin menossa pelkkiin vakuutuksiin, niin kuin vaikutti, että täällä kysymyksissä ikään kuin sanottiin. Nämä monenkeskiset rahastot ovat eurooppalainen käsite, ne lähtevät liikkeelle maatalousyhteisvastuusta ja näiden elementin kautta pitää löytää tulevaisuuden ratkaisut. Emme varmasti löydä ratkaisuja, jotka koskevat sekä maidon tuotantoa että hedelmävihannestuotantoa. Etelä- ja Pohjois-Euroopassa olosuhteet ovat niin erilaiset, että varmasti yhtä ainoa järjestelmää ei saada aikaiseksi. Ja sitten jos kysytään, ollaanko nyt menossa suorista tuista eh, vakuutusten suuntaan, jotka sitten tarkoittavat suuria voittoja ja niin poispäin, ei tätä en nyt tarkoita ollenkaan, vaan asia on nyt niin, että suorista tuista epästä eteenpäin. Täällä moni on näistä puhunut myönteisen sävyyn, mutta jotkut muut sanoivat, että se on ehkä kiistanalaista. Eli suorien tukien arvo pohjautuu tuotanto tekijöihin, kuten maan arvoon ja niin kuin Liettuan edustaja sitten sanoi, niin tämä liittyy myös jakeluun. Mitä helpompi, mitä enemmän tukia on, niin sen helpompi on jakelussa eh, sitten käyttää näitä varoja. Jos ajatellaan suoria tukia, ne eivät ratkaise pienten viljelijöiden henkin jäämistä, paitsi ehkä jos erotetaan toisistaan pienten viljelyiden suorat tuet. Tiedän esimerkiksi Romanian erittäin pienet viljelijät, jotka eivät pysty toimimaan näiden monimutkaisten järjestelyjen piirissä, jossa on keskinäisiä rahastoja ja niin poispäin, ei edes suoria tukia pystytä käyttämään, eli on todennäköistä, että pienelle viljelijälle tarvitaan yksinkertainen suora järjestely. Mutta suurin osa eurooppalaisia tiloja, jotka ovat uudenaikaisia, tulevaisuuden suuntautuneita, niin niiden tilanne on erilainen. Ei tässä nyt tarkoitus ole, että tällainen rajattu suoren tukien kakku, sitä mentäisiin jakamaan eh, suoraan, vaan ajatus on, että olemassa olevien varojen avulla vähitellen kehitettäisiin riskienhallintajärjestelmiä niin, että tehtäisiin hyviä investointeja ja suuret tilat, joista komissiokin puhui, niin siellä tapahtuu suurtuotantoa Romaniasta. Tiedän, että jos ei ole 20 hehtaaria, niin ei pääse mukaan järjestöön. Kyllä minä tiedän, että on tällaisia hyvin tehokkaita tuotantolaitoksia. Sitten vieressä on alle hehtaarin kokoinen tila, eli nämä ovat eri järjestelmiä. Jotkut tilat tulevat sijoittamaan. Siitä saadaan paljon ja halvalla ja toiset taas keksivät uudenlaisia tapoja esimerkiksi toimittaa suoraan tuotteita eh, keskuksiin, kaupunkeihin suorakaupan avulla, mutta kaikki tarvitsevat kuitenkin eh, selkeät tiedot tuloista ja siksi nämä ajatukset ovat mielenkiintoisia. Tämä auttaa kaikkia. Tässä ei lähdetä vain kakkoa jakamaan, vaan kehittämään sitä. Jos palataan sitten näihin monenkeskisiin toimintatapoihin ja vakuutuksiin. Tässä on suuria eroja. Perinteiset vakuutukset Amerikassa ja Euroopassa, niillä vakuutetaan menetykset, jos on huono tilanne, niin sitten vakuutus korvaa ja sitten jos tulee vielä toinen eh, vaikea tapaus, niin vakuutus on yhä vielä korvattava, mutta keskinäiset rahastot eivät toimi näin, ne voivat maksaa vain sen, mitä niillä on. Eli jos käy huonosti, jos tulee joku vahinko, niin sitten ne miettivät ja niiden osalliset eli maanviljelijät sanovat, että joo, no jotain on kuitenkin varanto vielä jätettävä, sillä jos ehkä ensikin vuonna menee huonosti tai tulee jotain muita e, ongelmia, kun erilaisia riskejä katettu, niin tarvitaan vielä rahaa jatkoa varten. Ja kun tässä asioita mietitään, riskiä, niin ihmiset voivat miettiä sitä, kuinka paljon korvauksia he voivat saada. Ja tämä on mielenkiintoista. Tämä on paikallista yhteisvastuuta, johon saadaan marginaalisti eh, apua julkiselta vallalta, eli katastrofin yhteydessä tulee 30 prosenttia, ei silloin kun on kyse pienistä menetyksistä. Tällä tavoin voidaan mennä hissun kissuun suorista tuista, suuren tukien järjestelmästä, jossa ei asioita kovasti mietitä, vaan sanotaan, että no maksetaan sen pohjalta, mitä on perinteisesti mm, tuotettu tai jopa koko maan tuotannon pohjalta, tuotantolukujen pohjalta ja mennä sitten sellaisiin suuntaan, jossa todellakin yhteisvastuu ja riskien hallinta tämän etusijalle. Kaikki viljelijät tämän kyllä varmasti vahvistavat. Mutta tämän sanottani haluan sanoa, jos ajatellaan näistä, tästä ensimmäisestä kysymyksestä, kun kysyttiin, meneekö tämä 10 prosenttia sitten sinne vakuutuksiin. No ei, en minä sitä tarkoittanut missään nimessä. Ja se, että akateemikot miettivät tällaisia aktuaarilaskelmia. Minä olen esimerkiksi Romaniassa tätä tehnyt, laskeskellut kapasiteetteja Eli arvioidaan tiettyjen alueiden menetyksiä, pitää ottaa näytteitä, siellä nämä näytteet tai otokset on eh, jotenkin saatava aikaiseksi ja tilastotieteilijät tätä sitten tekevät. Eli ajatus ei ole, että tässä eh, akateemikot saisivat vain mm, lisää työtä, vaan että pitää todellakin saada nämä tiedot, tarvitaan nämä yksittäiset tiedot, niin kuin komission edustaja sanoi, Yhdysvalloissa on paljon tietoa historiasta tuotoksesta kullakin tilalle ja heillä he pystyvät näin vähentämään petoksia ja pystyvät niitä rajoittamaan. Petoksia on paljon, mutta niitä on rajoitettava. Ja mitä me sitten teemme? Meillä on muutama tekninen elementti. Ei, kyllä meidän pitää nyt ottaa oppia ja jos me opimme, niin pääsemme eteenpäin. Tämä liittyy tähän ensimmäisiin kysymyksiin, eli emme ottaisi siis maanviljoiden rahoja ja antaisi niitä vakuutuslaitoksille. Ei missään nimessä. Minä vastasin myös mielestäni nyt jo toiseen kysymykseen, joka liittyy siihen erotteluun, joka tehdään pienten viljelyiden välillä, jotka tarvitsevat näitä suoria tukia ja sitten ammatillisen tai eh, yrityksen välillä, jossa taas voidaan työskennellä eri tavoilla. Sitten täällä puhuttiin markkinavoimista ja siitä, niistä rahoista, jotka menevät alaspäin. Ja kuten sanoin, suorat tuet, niissä lähdetään liikkeelle itse tiloista. Tämä ei ole tehokasta. Ja sitten kysyttiin myös rahan siirroista julkiselta vallalta viljelijöille. En tiedä, ymmärsinkö oikein, mutta usein sanotaan, että kun Yhdysvalloissa syötään yksi dollari, niin kuitenkin viljelijä saa kaksi. Ja siksi nämä maatalousvakuutukset ovat rahan siirto maanviljelijöille. Tämä on budjettivarojen siirtoa viljelijöille. Tärkeä tukitapa. Nämä laskelmat ovat hyvin monimutkaisia. voin osoittaa teille, että se eurooppalainen järjestelmä, jossa, joka tekstissä mainitaan, niin sen pohjalta se on 65 prosentin eh, tuki keskinäisiltä rahastoilta. Eli jos viljelijä laittaa kolme euroa tai 35 euroa tai, ja sitten tulee menetyksiä ja hän saa sitten kuitenkin 100 itselleen, koska 65 euroa tulee julkista varoista. Ja yksinkertainen laskusysteemi on sitten, että jos vilje laittaa kolme euroa, niin hän saa kaksi kertaa enemmän, eli kuusi euroa. No juuri tällaisia laskelmia voi tehdä, eli näitä lukuja voi käyttää ihan miten vaan ja osoittaa niillä toteen mitä tahansa. Kuka sinne maksaa maksut? Kysy puheenjohtaja. Kuka maksaa maksut siihen, että että viljelijät saivat kaksi kertaa enemmän kuin mitä panostivat. Toistan vielä tämän nopeasti selitetyn ajatuksen ja ehkä toimittaja voi sitten tästä kertoa eteenpäin. Mutta sanoisin, että Euroopassa, jos on yli 30 prosentin tuotantomenetys, niin keskinäinen rahasto artiklan 38 pohjalta maksaa korvauksen 100 euroa ja 100 eurosta 35 euroa tulee tästä viljelijän alkuperäisestä panoksesta ja 65 prosenttia tulee julkista tuista. Eli 25 prosenttia jäsenvaltiota ja 75 prosenttia Euroopan unionilta. Eli 100 euroa saadaan. Ja siksi voidaan yksinkertaisesti sanoa, että kun pannaan tähän kolme euroa, minä saan kuusi euroa julkista rahaa itselleni, saan tuplasumman itselleni. Eli voidaan tehdä tällaisia yksinkertaisia laskelmia, jotka eivät kuitenkaan heijastele realiteetteja. Eli pitää olla varovaisia näiden lukujen suhteen. Niitä jatkuvasti vain toistellaan, mutta ne eivät aina pidä aivan täysin paikkaansa. Ja sitten kuulin hyvin tärkeän kysymyksen, joka koski lyhyttä ja pitkää aikaväliä, eli miten edetä, jos laitetaan liikkeelle nykytilanteesta. Riskinhallinnan huono puoli on se, että sitä varten tarvitaan kokemusta. Ei näitä systeemejä yhdessä yössä voida keksiä, että nämä nyt voitaisiin vaan noin vaan panna käytäntöön ottaa. Tässä on edettävä, tarvitaan tietoja, on varmistettava tiedot ja otetaan käyttöön sellainen järjestelmä, joka perustuu historiallisiin tuotantomääriin. No ensinnäkin tarvitaan nämä historialliset tuotantomäärät, eli tässä on tällainen siirtymäkausi. Yhdessä yhdessä ei siis päästä yhdestä järjestelmästä toiseen, vaan mietittävä näitä siirtymävaiheita, mistä lähdetään liikkeelle, minne ollaan menossa. Ja tämä löytyy myös suosituksistani, jotta päästäisiin eteenpäin, niin on annettava niiden edistöjä, jotka haluavat edistyä, niiden, jotka pystyvät huomioimaan esitetyt eurooppalaiset ohjelmat ja jotka pyytävät keskinäisten rahastojen perustamista tietyin ehdoin, esimerkiksi Helmiä Vihannesalalla on annettava asioiden tapahtua, annettava niille tukea ja käytettävä kokemuksia niin, että voidaan jakaa nämä jotkut ideat, jotka tulevat esille ja niitä voidaan sitten kehittää. Eli ei riskin hallinnan vallankumousta tule, pitää edistää sen hidasta kehitystä. Ei 1,3 prosentista voida mennä 10 prosenttiin yhdessä yössä. Te kyllä ehditte kertomaan viljelijöille, miksi näin tehdään ja miksi näin kannattaa tehdä. Eli ei voida äh, laittaa, no miltä viedään nämä rahat, enkä sitä tiedä mitä huonna tapahtuu. Ei tässä mentäisin kyllä vähitellen eteenpäin. Ja sitten olen nyt mielestäni käynyt suurin piirtein kaikki kysymykset läpi. Tämä oli myös mielenkiintoinen kommentti Matos Pääosastolta Puhuttiin edistymisestä ja siitä, että on investoitava tietoon. Ei suoria tukia pidä pizzan tavoin jakaa, eli minulle vähän suurempi pala ja sinulle vähän pienempi, vaan pitää kehittää kunnollisia investointikapasiteetteja. Ja suorintukien vähittäinen alentaminen ei ole ongelmallinen. Tämä estää sen, ettei rahat mene malviljelijän ohi, vaan hän todellakin saa irti jotain siitä, mitä luodaan. Toivottavasti nyt vastasin suurin piirtein näihin kysymyksiin. Ja toivottavasti tämä nyt tyydytti kaikkia kysyjiä. Zapewne byłoby więcej pytań. Kysymyksiä varmaan olisi li- lisää, mutta aikaakin on rajallisesti. Ja kyllä varmaan täytyy vähän kommentoida, kun YMP täytyy kehittyä. Ja nyt yhä enemmän puhutaan rahoitusvälineiden sopeuttamisesta. Ja onhan kyse siitä, että, että pitääkö EU-varojen olla julkisen varojen osassa, jotka täydentävät viljelijöiden tuloja kun nämä tulothan ovat, tai varat ovat elastisia, joustavia. koska niiden käytön ohjelmoinnissa täytyy ottaa huomioon, että tilanne saattaa muuttua. Mutta tästä näkee, että täytyy sitten eriyttää näitä tukimuotoja tilojen luonteen mukaisesti. Että ei olisi vain yksi järjestelmä, vaan täytyy saada paljon tietoja tiloilta ja tiloista, jotta tuki olisi asianmukaista, ettei olisi petoksia. Tällainen järjestelmä tietysti sen syntyminen vaatii vuosia ja siihen suuntaan kyllä yhteisen maatalouspolitiikan evoluutio kulkee. Kiitämme kovasti tästä innostavasta alustuksesta ja esityksestä, joka tavallaan osoittaa meille myös tuleva, tietä tulevaisuuteen. Kiitos teille, herra professori. Mutta nyt täytyy mennä seuraavaan esitysten kohtaan ja siinä mielessä nyt enää emme voi käyttää aikaa kysymysten esittämiseen tästä asiasta ja koskien teidän hyvin mielenkiintoista esitystänne. Vielä kerran kiitos teille, herra professori. Siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Kyseessä on komission esitys äh, suorien tukien maksamisesta ja toteuttamisesta eri jäsenvaltioissa. Monen otteeseen on täällä suuri tukijärjestelmää reformin jälkeen kritisoitu monimutkaisuudesta. Osin sitä puhui myös vieraamme, joka puhui useaan otteeseen siitä, että suuret tuet olisivat umpikujassa – tietysti on monia mahdollisuuksia muotoilla tätä nykyistä järjestelmää. Komission jäsenen kanssa on asiasta keskustelu pian ja tänään Agri-pääosastolta johtaja Basku esittelee meille ajankohtaisia tietoja suorien tukien järjestelmästä ja suorista tuista. Toivotamme tervetulleeksi herra johtajan. Olkaa hyvä, annan teille puheenvuoro. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kuten sanoitte, tässä nyt puhutaan aika paljon tulevista poliittisista välineistä. Tarkoituksena on hallinnoida riskiä ja tuloriskiä ja viimeisen tunnin ajan ollaan puhuttu aika paljon suorista tuista ja mahdollista suoren tukien tulevaisuudesta. Ja tässä esityksessä haluaisin ehkä käyttää noin 15 minuuttia. Jos ymmärsin oikein tämä minulle varattu, haluaisin antaa teille nyt faktatietoa uudesta suorien tukien järjestelmän täytäntöönpanosta. Ja tämä pohjautuu niihin ilmoituksiin, mitkä jäsenvaltiot eh, toimittavat komissiolle tämä ilmoitusnotifikaatioprosessi on lopuillaan ja ehkä tehdään vielä jotain tarkistuksia, mutta se mitä nyt teille kerron on todennäköisesti aika lailla jo konsolidoitu kokonaiskuva tulevasta suorien tukien järjestelmästä ja uusi suorien tukien asetuspuitteet astuvat voimaan nyt alkuvuodesta ja siksi on tärkeää, että meillä on yleinen mielikuva siitä, miten nämä tulevat suorat tuet maksetaan ja miten niiden kohteena ovat sitten edunsaajat ja erityisesti maan viljelijät. Aivan ensiksi haluaisin muistuttaa tämän prosessin joistain elementeistä ja sitten menisin avainasioihin ja erittäisin toistaan viherryttämisseikat ja sitten muut osiot. Ja aivan ensiksi pieni maininta. Haluaisin tehdä selväksi sen, että tämä katsaus pohjautuu jäsenvaltioiden ilmoituksiin, niiden poliittisiin päätöksiin, niin kuin ne olivat 23. tammikuuta, eli pari viikkoa sitten. Ja näiden jäsenvaltioiden ilmoitusten raportointi ei nyt tarkoita sitä, että komissio olisi hyväksynyt nämä ilmoitukset. Ja sitten jos ajatellaan tätä menettelyä, tästä vielä muistuttaisin vähän sen, että komissiolla ei siis ole mahdollisuuksia eh, hyväksyä tai hylätä jäsenvaltioiden ilmoitukset, eli ne ovat ainoat vastuutahot tehdyistä poliittisista päätöksistä, joista on komissiolle ilmoitettu tähän perussääntöön on vain kaksi poikkeusta. Ensimmäinen liittyy eh, vapaaehtoiseen tuotantosidonnaiseen tukeen, jos halutaan maksaa yli 15 prosenttia tähän jäsenvaltioissa, niin on olemassa muodollinen hyväksyntä- tai hylkäämis menettely komission toimesta ja sitten myös tämä viherrysekvivalenssi, siinäkin kyllä on komission muodollinen arviointiprosessi ja päätöksellä on ilmoitettava jäsenvaltiolle eh, hylkäämistapauksessa. Eli komissio ei siis hyväksy tai hylkää näitä ilmoituksia ja siksi suurin osa tästä eh, yhteydenpidosta jäsenvaltioiden kanssa seitsemän, kahdeksan viime kuukausien, kuukausien aikana liittyy siihen, että katsottiin kuinka täydelliset ilmoitukset ja tiedot oli saatu ja ollaan myös varmistettu, että jäsenvaltioiden ilmoitukset ovat nykyisten uusien säädösten mukaisia. Meillä on nyt hyvin paljon kahdenvälisiä tapaamisia, yli sataa kokousta maksuviranomaisten ja ministeriöiden ja muiden kanssa ja myös sidosryhmien kanssa paljon tapaamisia. Eli meillä on ollut tällaisia eh, paljon todella intensiivisesti kahdeksan viimeisen kuukauden aikana näihin tietoihin liittyen. Tässä mm, näillä kalvoilla pyrimme nyt eh, vetämään yhteen nämä avainpäätökset, mutta minä aion nyt keskittyä ehkä jäsenvaltioiden ajatuksia, jotka liittyvät joustavuuteen pilarin valilla ja sitten päätökset, jotka liittyvät eh, näihin mm, perustukijärjestelmiä, puhun jonkun verran myös vapaaehtoisista järjestelmistä. Jos ajatellaan ensin tätä joustoa pilareiden välillä, jäsenvaltiolla on mahdollisuus siirtää budjettimääriä ensimmäisen ja toisen pilarin välillä. Ensimmäisen ja toisen pilarin välillä siis, ja täältä taulukosta näkyy, että ensimmäisen ja toisen pilarin välillä 11 jäsenvaltiota on päättänyt siirtää toiseen pilariin budjettimääriä kaiken kaikkiaan 6,4 miljardia euroa. Ja samanaikaisesti viisi jäsenvaltiota päätti siirtää toisesta pilarista varoja ensimmäiseen pilariin kaiken kaikkiaan 3,4 miljardia euroa. Nämä maat löytyvät tämän taulukon alaosasta. Eli netto siirrot, jos ajatellaan toista ensimmäisiä ensimmäistä toiseen, niin kaiken kaikkiaan ensimmäistä toiseen pilariin siirtyi kolme miljardia seuraavan kuuden vuoden aikana. Tässä taulukossa on yhteenveto tärkeimmistä poliittisista päätöksistä, jotka liittyvät Eh, suorien tukien järjestelmää. Jos katsotaan tätä taulukkoa, niin voidaan nähdä, että ne kymmenen maata, jotka 2014 käyttivät järjestelmän ja käyttivät sitä myös 2020 asti. Ja voidaan nähdä, että kuusi maata on päättänyt alueellistaa tämän järjestelmän 23 artiklan pohjalta. Saksa, Espanja, Suomi, Yhdistynyt kuningaskunta ja kahdeksan maata ilmoittivat, että otetaan käyttöön uudelleenjakotuki. Tämä mahdollistaa sen, että maksaisin lisäsuora tuki eh, pienille tiloille ja näistä jäsenvaltioista kuusi on käyttänyt mahdollisuutta olla ottamatta käyttöön eh, pakollista maksujen alentamista. Ainoastaan yksi maa käytti hyväkseen sen mahdollisuuden, että käytettäisiin tuotantosinasta tukea. Tämä oli Tanska ja sitten 27-28 maasta, tässä Saksa oli ainoa poikkeus, ilmoittivat vapaaehtoisesta ehtoisesta tuotantosidonnaista tuesta. Tähän vielä palaan. Ja 15 maata päätti ottaa käyttöön pienviljelijäjärjestelmä eli 15.28. Ja näistä 15 maasta kaksi maata päätti käyttää pienviljelijäjärjestelmää eh, summan pohjalta pienille viljelijöille. Kaikki muut päättivät antaa pienviljelijöille tarkalleen sen määrän, joka heille kuuluu standardijärjestelmän mukaan 2015 tai kunakin vuonna vuoteen 2020 asti. Eli tässä tämä yleiskuva poliittisista päätöksistä. Ja jos nyt katsotaan, mitä tämä tarkoittaa budjettiin, osalta, jos katsotaan kutakin suoran tuen kerrosta jäsenvaltioissa, niin täältä näkyy, että 3 prosenttia kustakin kansaista kirjekoulusta menee eh, vihreään suoraan tukeen ja voidaan nähdä myös, kuinka tärkeä vapaaehtoinen tuotantosidonnainen tuki on. Se vaihtelee, se on keskimäärin 10 prosenttia kokonaista kokonaismäärästä suoria tukea, jotka on annettu viljelijöille. Ja jos katsotaan sitten, mitä jää jäljelle, jos näin voin sanoa, tähän perustuki eh, järjestelmään, tähän, joka on sama kuin vanha tuotannosta erottu tuki, niin tämä olisi 55 prosenttia kokonaista kansaista kirikuoresta. Ja nyt meillä on 1,3-1,4 prosenttia tuotannosta sidottua tukea ja nyt sitten eh, jatkossa tämä tulee noin 50 prosenttia, 12 prosenttia Maltalla ja 13 Liettuassa ja niinkin korkea kuin 68 prosenttia Irlannissa, Alankomaissa ja Luxemburgissa. Eli tässä on uudelleen allokointia eri tasojen välillä ja voidaan havaita, että jäsenvaltiot ovat päättäneet tehdä uudelleen alkointia. Tässä on 5-15 prosenttia tämä määrä eri maissa. Ja jos katsotaan sitten maksujärjestelmiä, niin voidaan nähdä, että yhdeksän maata päätti vähintään 100 prosentilla perustukijärjestelmää tässä on maksimimäärä 150 000 ja 600 000 euroa. Siltä väliltä tästä näkyy eri jäsenvaltioiden kohdalla eri tilanne 15 maata käyttää ainoastaan vähimmäisvähennystä, joka on 5 prosenttia perustukijärjestelmästä ja kokonaismäärä on 150 000. Ja ja tukivähennykset ovat kaiken kaikkiaan 558 miljoonaa euroa seuraavan viiden vuoden aikana, eli kaiken kaikkiaan noin 100 euroa per vuosi. Tämä on aika vähän, josta verrataan suuren tukien vuosibudjettiin, joka on noin 42 miljardia, eh, miljoonaa euroa vuosittain. Ja jos katsotaan perustukijärjestelmiä, niin muistaakseni kuusi maata uuden alueellistaan. Ja jos katsotaan sitten sisäisen lähentymisen täytäntöönpanoa, niin 18 valtiotahan ottaa käyttöön perustukijärjestelmää, niistä seitsemän käyttää eh, tällaista mm, kansallista tai alueista määrä. Tässä on Saksa, Ranska, Malta ja Englanti. 2015 Alankomaat, Itävalta, Suomi, Skotlanti ja Wales 2020 mennessä ja sitten eh, tai Ruotsi on 2020 mennessä tässä tasossa. Ja kaikki muut jäsenvaltiot, jotka sitä käyttävät, ottavat käyttöön osittaisen lähentymisen ja suurin osa niistä eli 11 jäsenvaltiota päättivät rajoittaa vähennystä keskiarvon alapuolelle 30 prosenttiin. Jos mennään nyt sitten vapaaehtoiseen tuotantosidonnaiseen tukeen, keskimäärin 10 prosenttia kansaista kirkkoudesta menee, kansaista määrästä menee tähän vapaaehtoiseen tuotantosidonnaiseen tukeen. Ja kuten täältä näkyy, yhdeksän maata käyttää alle 8 prosenttia kansaista määrästä tähän vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tukeen ja 11 maata käyttää maksimimäärän, joka on sallittu, eli 13 prosenttia tai 15 prosenttia, jos huomioidaan myös proteiinikasvit. Ja kolme maata tarvitsee hyväksynnän komissiolta, koska ne ylittivät nämä 13-15 prosenttia. Kyseessä on Belgia, Suomi ja Portugal. Ja sitten on muita jäsenvaltioita, joita ei täällä mainita. Malta, joka on oma tilanteensa, siellä on 57 prosenttia Maltan eh, määristä menee vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen kautta, ja sitten on Saksa, jossa se on 0 prosenttia, eli ei tällaista tukea ollenkaan. Katsotaan näitä eri aloja sitten, joita tämä koskee, tämä vapaaehtoinen tuotantosidonnainen tuki kaiken kaikkiaan Yhdysvalloissa on 259 vapaaehtoista tuotantosidonnaisen tuen toimenpidettä, eli erilaisia vapaaehtoisia järjestelyjä. Ne ovat aika tasaisesti jakautuneet eh, alojen ja valtioiden välillä. Mutta jos katsotaan absoluuttisia lukuja, niin voidaan havaita, että eläinala, tämä tuskin on yllättävä, oletetaan, odotetaan, että seitsemän seurannan vuoden aikana se saa leijonan osan vapaaehtoisista tuotantosynäistä tuista, sillä 42 prosenttia tänä vuonna näistä tuista annetaan naudanlihaa alalle ja 20 prosenttia maitoalalle ja 12 prosenttia lammas- ja vuohenliha-alalle, eli kaiken kaikkiaan noin kolme neljäsosaa vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen varoista maksetaan eh, kotilan alalle. Tämä on 2015 tilanne. Vuosittain tähän tulee pientä muutosta 2020 asti, mutta jos ajatellaan näitä pääseikkoja aloittain, niin tämä on ehkä kuitenkin aika vakaata kuuden seuraavan vuoden ajan. Ja jos nyt sitten katsotaan eh, aktiiviviljelijälausiketta, eli että mitään eh, maksua ei voida suorittaa sellaiselle tuotteelle, joka eh, tekee jotain sellaista, joka on tässä negatiivisella listalla. Kysytään yleistä palveluista ja tässä on kahdeksan maata, jotka ovat päättäneet lisätä joitain muita liiketoimintatapoja tähän kielteiselle listalle Bulgaria, Saksa, Italia, Alankomaat, Romania ja Skotlanti ovat näin toimineet. Siellä on otettu paljon muitakin toimia mukaan, esimerkiksi pankkitoiminta ja metsän hoito. Ja kuusi jäsenvaltiota on päättänyt mennä tämän negatiivisen listan tuolle puolen ja siellä on päätetty eh, muita asioita sulkea pois. Meillä on tiettyjä testejä, jotka eivät koske ainoastaan sitä, mikä on negatiivisella listillä, vaan, listalla, vaan tarkoitus on suora tulo tukea suunnata sellaisille edunsaille, joiden eh, oleinen osa toiminnasta liittyy maatalouteen tai eh, heidän päätoimintansa liittyy, liittyy maatalouteen. Ja sitten on erilaisia eh, vapautus- ja eh, poikkeuskynnyksiä. Näihin en nyt mene. Ja jos katsotaan sitten tätä viherrysosiota suorissa tuissa, tästä on pitkään puhuttu. Ja me tässä pyrimme vetämään yhtään tärkeät eh, kysymykset liittyen vihertymiseen, niin kuin täällä vasemmalla puolella näkyy. Viisi jäsenvaltiota on ilmoittanut tällaista eh, ekoyleismekanismeista ja tähän vielä palataan. Neljä on päättänyt ottaa käyttöön eh, jatkuvan eh, nurmin ja tämä on Saksa ja Belgia yhdistynyt kunnioskunta. kaksi maata päätti ottaa käyttöön tämän ympäristötukiasian kollektiivisesti. Kyseessä on Puola ja Alankomaat ja sitten oikealla puolella neljä viidestä maasta, jotka olivat kriteerien mukaisia, saivat tämän metsävapautuksen koskien ekologista alaa. Neljä viidestä on päättänyt ottaa tämän käyttöön. Eh, Viro, Suomi, ja Latvia ja Ruotsi ainoastaan Slovenia, joka oli siis sen saanut päästi olla, päätti olla ottamatta käyttöön metsäpoikkeusta. Ja sitten meillä on vielä muutama kuva, joka liittyy eh, näihin sanoisin käytäntöihin, kuten sanoin viisi on ilmoittanut vastaavista eh, toimista. Kolme maata on käyttänyt eh, maatalousympäristötoimia tosin pilannut pohjalta. Tärkein viherrystoiminta eh, toiminta on viljelyn monipuolistaminen, ekologisen alan valitsi vain kaksi ja pysyvän nurmen yksi. Jos katsotaan sitten näitä eh, ekologisen alan eh, liittyviä toimia. Meillä on kymmenen erilaista. Siinä on muun muassa maisema, e, tyypit, joihin liittyy erilaisia mahdollisuuksia. Meillä on 18 eri tapausta ja jäsenvaltioilla on hyvin erilaista kiinnostusta näihin. Kuusi jäsenvaltiota ovat päättäneet rajoittaa ekologisten alojen tyyppejä viljelijöiden kohdalta, kun viherryttämistä puhutaan. Nämä on täällä mainittu. Itävalta, Suomi, Slovenia ja Espanja ja 13 jäsenvaltiota ovat päättäneet antaa erilaisia tyyppejä, joista voidaan valita. Ja jos katsotaan tätä alkuosaa, niin on olemassa jäsen valtioita, jotka käyttävät esimerkiksi typen kasveja, niin tässä on erilaisia tasoja eri jäsenvaltioiden välillä. Look at the specific case of landscape features. Jos katsotaan näitä maaseutu, anteeksi, maisematekijöitä, kuten sanoin, tässä on yhdeksän erilaista eh, maisematekijää ja voidaan katsoa, miten nämä ovat jakautuneet nämä valinnat eri jäsenvaltioiden välillä. Trees in line and be ryhmässä olevat puut, rivissä olevat puut ja muut maisemapiirteet, jotka täyttävät kyseisen ekologisen alan. Yksi mielenkiintoinen seikka oli tarkastella jäsenmaiden erilaisia vaihtoehtoja, jotka liittyvät äh, näihin ekologisten alojen toteuttamiseen, erityisesti määritelmiin, jotka koskevat sääntöjä eri ekologisten alatyyppien suhteen oli mahdollista käyttää vain delegoidussäädöksen artiklaa 45 tai mahdollisuus käyttää myöskin niitä sääntöjä, jotka ovat äh, olemassa ähm, ympäristö, täydentävien ympäristöehtojen kohdalla tai eri delegoidussa säädöksissä koskien ekologisia alatyyppejä, tai mahdollisuus oli myöskin valita erilaisia maisema piirteitä. Tässä päätös oli sallia molemmat, sekä olemassa olevat että täydentävät ympäristöehdot. Sitten aivan viimeinen dia lopuksi, loppu yhteenveto liittyen pysyvään laitumeen ja erityisesti ekologisesti herkkaluontoisen pysyvän laitun alueeseen jäsenmaiden täytyy ilmoittaa komissiolle nämä alueet. Kuten näette tässä Natura 2000 alueet luetaan mukaan. Jäsenmaat ovat päättäneet ottaa kaikki alueet Natura 2000 alueilla mukaan ekologisesti herkkäluontoisiksi mm, laidun alueiksi. Eräissä muissa jäsenmaissa tämä luku on paljon matalampi kuin toisissa, ja se mahdollisesti pitää vielä tarkistaa. Sitten viimeinen huomio liittyen tähän pysyvän laitumen velvollisuuteen. Neljä jäsenmaata on päättänyt ö, ottaa huomioon sen tyyppiset ähm, pysyvät äh, laidun alueet, jotka luovat enemmän äh, vaatimuksia ä, äh, viljelijöille ja toista myöskin Natura 2000-alueen ulkopuoliset äh, laitumet, kuten Latvia, Tsekin tasavalta äh, ja Luxemburg. Päättäisinkin nyt tämän esitykseni tähän. Annoin tässä uskoakseni hyvin laajan äh, kuvan seikoista. Voimme luonnollisesti mennä kaikkiin näihin ulottuvuuksiin vielä syvemmin, mutta toivottavasti tämä esitys antoi nyt yleiskuvan näiden suorien tukien toteuttamisesta eri jäsenmaissa. Kiitoksia. Bardzo dziękuję za tą ciekawą prezentację. Kiitos mielenkiintoisesta esityksestä. Näistä yksityiskohdista varmaan tulee kysymyksiä. Ajattelinkin, että herra Des pyytää ensimmäisenä puheenvuoroa tästä aiheesta. Edustaja Des, ensimmäisenä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos alustuksesta. Tapahtui reformissa se, mitä pelkäsin. Pystytään puhumaan yhä vähemmän siitä, että meillä olisi Euroopassa yhteistä maatalouspolitiikkaa. Uudistuksen jälkeen erot ovat alueella jäsenvaltiossa suurempia kuin koskaan viimeisen 20 vuoden aikana. Ja se johtaa myös siihen, että meillä on suuria kilpailuvääristymiä Euroopassa. Mikä erityisesti surettaa minua on se, että nämä erot myös jatkuvat suuressa määrin vuoteen 2019-2020. Meillä on Saksassa tilanne, ja iloitsen siitä, että vaikka oma alueeni on siinä hankalassa asemassa, niin 2019 kaikilla Saksan alueilla per hehtaari meillä maksetaan sama summa. Se tarkoittaa, että alueet kuten Rheinland-Pfalz, joka aiemmin sai, kun oli pienemmät sadot, niin sai sitten pienemmän tasausmaksun, niin 2019 saa sitten yhtä paljon hehtaaria kohti kuin ne tilat, joilla oli suurimmat maksut. Ja tämä on ihan oikein, koska juuri viljelijät näillä huonommilla alueilla, heillähän on sitten huonompi taloudellinen tilanne, mutta monissa maissa Euroopassa näin ei ole. Ja mikä tässä myös on saavutettu on se, että Saksan liittotalavassa meillä on 1,5 miljardia euroa siirretään peltomaasta äh, laidunmaaksi. Ja tämä on viljelijöiden parasta tukemista tuolla laidunmaa-alueella, jotka voivat sitten ottaa maitoa. On hyvä, että pienten tilojen, siis 30 hehtaariin asti tai siis keskiarvohan 46, että ne saavat sitten maksettuna lisätukea, se käy hyvin. Ja siinä oikeastaan on erilaista, erilaisuus siihen, mitä oli maatalouspolitiikka aiemmin, kun ei tehty eroa pienten suurten tilojen välillä. Nyt voidaan tukea paremmin pieniä tiloja. Nyt reformin toimeenpanosta varmaan keskustellaan vielä useaan otteeseen puheenjohtaja ja uskon, että ei voi olla niin, että tämän maatalousuudistuksen kautta, josta meillä tietty vastuu on, vaikka tästä kyllä aina varoitin, että suurempia kilpailuvääristymisiä tulee kuin mitä aiemmin on koskaan ollut. Kiitos. Bardzo dziękuję, panie pośle. Kiitos teille, hyvä edustaja. Sitten edustaja Gulera, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä oli oikein mielenkiintoinen puheenvuoro, jotta voidaan ymmärtää, miten suoria tukia pannaan täytäntöön eri jäsenvaltioissa. Minä olen espanjalainen ja tiedän, minkälaisia tuloksia alkaa tulla. Olen nähnyt nämä vertailut ja kun katsoin näitä teidän taulukoitanne, niin voidaan havaita, että kukin valtio on itselleen oman pukunsa räätälöinyt huomioiden kunkin maan hallituksen painopistealueet. Tämä voi olla hyvä tai ei niin hyvä asia paikasta riippuen, mutta on kuitenkin Dessin kanssa samaa mieltä siitä, että on vähemmän yhteistä maatalouspolitiikkaa kuin ennen. Tässä on paljon kyseenalaistettu historiallisia oikeuksia, sillä kun YMPn uudistuksesta puhuttiin, niin sanottiin, että pitää antaa lisää legitimiteettiä, yhteiskunnasta legitimiteettiä näille tuille. Sen pitää olla legitiimiä, eikä sitä voida vain siksi maksaa, että olet aikaisemmin saanut näitä tukia. Eli tarvitaan lisää legitiimittä. Ja otettiin käyttöön tämä vihertäminen, vihertämistuki, Ja nyt sitten lopulta tämä on ehkä ymmärrettävissä, mutta jos katsotaan tätä lopputulosta, niin kyllä tämäkin puku on räätälöity. Eli yhteenvetäen en tiedä, jos ajatellaan nyt uutta YMPtä ja erityisesti suoria tukia, niin enpä tiedä, antaako tämä tarpeeksi legitimettä niin, että yhteiskunta ymmärtäisi, että pitää näitä tuloja todellakin tukea ja yhteisön maatalousjärjestelyä. Eli kun nähdään tämä yllättävä moninaisuus, niin se on kyllä todella yllättävä. Mutta emme kuitenkaan ole vieläkään ratkaisseet pääongelmaa. Eli kyseessä on maanviljelijän tai eh, kartostuottajan tuottavuuden jätämme huomioimatta. Ja minusta emme ole toimineet oikein nämä muutokset historiasta oikeuksista tähän uuteen uudistukseen ei ole välttämättä asioita ratkaisut. Ja minä haluaisin sitten esittää konkreettisen kysymyksen. Olisi ollut parempi saada lisää legitiimiyttä näiltä ratkaisuilta. Oli suuria odotuksia erityisesti liittyen aktiiviseen tuottajaan, ainakin minun maassani. Tarkoitus olisi se, että tämä menisi niille tuottajille, jotka todellakin eh, luovat vaurautta ja työpaikkoja. Tämä ei nyt onnistunut niin kuin ajateltiin, mutta Espanjassa oli kyllä ajateltu, että tämä jotenkin liittyisi tuloihin, mutta minun ymmärtääkseni ja mitä Espanjalle on sanottu, niin nämä tulot eivät voi olla seikka, joka otettaisiin huomioon. Yksinkertaisesti se, että tilalla jotain tehdään, että siellä toimitaan, niin tämän pohjalta jo voidaan tukia antaa. Eli tämä on tämä aktiivisen viljelijän käsite, ja sitä kautta ei nyt valitettavasti ole kyetty toimintaa edistämään. Ja tämä tulokysymys on sellainen, jota ei tähän voitu liittää, sillä ainakin näin Espanjan hallitus sanoo. Mutta minusta tämä on kyllä ihan täysin mahdotonta, että pystyttäisiin jotenkin sitomaan tämä asia siihen, minkälaiset tulot viljellä on, ja sen pohjalta antaisiin suuren tai pienempiä tukia. Ja sitten tämä alueellistaminen Espanjassa on alueellistettu, mutta hallituksen ehdotus on moninkertaistettu alueita on jopa 50 ja tämä tarkoittaa sitä, että viljelijät eivät ennen lokakuuta tiedä miten tämä järjestelmä lopulta toimii, minkälaisia suoria tukia maksetaan, ja tämä luo nyt suurta epävarmuutta. Ja kaiken kaikkiaan valitettavasti on nyt sanottava seuraavaa minusta suorat tuet on pidettävä yllä, mutta tämä uudistus ei ole antanut tätä uutta legitimittä eikä myöskään mahdollisuutta tukea niitä viljelyitä, jotka asettavat etusijalle maataloustoimet omassa työssään. Eli varmasti tähän tarvitaan vielä lisää uudistuksia, kun uusiin uudistuksiin lähdetään. Katsotaanpa, miten tämä räätälöity puku oikein, miltä se näyttää ja miltä se näyttää sisämarkkinoilla. Kiitos. Hausling. Kiitoksia. Sitten edustaja Hausling. Kiitos tästä alustuksesta ensinnäkin. Jäsenvaltiossahan on erilaisia toimia. Sehän on trilogin tulos ollut loppujen lopuksi hyvä Albertes. Meillä täytyy olla osa vastuuja, tietysti yhteislainsäätäjänä. Ja jos komission ehdotukset olisivat sitten historiallisten maksujen purkamista ja maksujen sopeuttamista, että nopeammin sopeutetaan meidän tasolle näiden uusien jäsenvaltioiden maksuja. Jos se ei onnistunut, niin onhan se osittain myös parlamentin vastuulla. Ja se, että niin paljon on poikkeussääntöjä, niin suurelta osin siitä on kiittäminen neuvottelujen jäsenvaltioiden kanssa, heidän lähestymistapaansa asiaan, greening ja, ja muut asiat, miten he haluaisivat sitä toteuttaa. Ovatko nämä luvut nyt sitten järkeviä, liittyykö siihen kysymyksiä, että onko todellakin oikeutettua tämä vihertämisen mielessä, mutta yleisesti ottaen en tekisi sitä arviota, että YMP nyt sitten on vielä epätasaisempaa kuin aiemmin ennen reformia tasaamisen suuntaan ollaan menty juuri kun historiallisia maksuja on rajoitettu. Nyt nuorelle sukupolvelle nyt ei ole enää automaattisesti tätä, kun tulee maksuvaatimus. Sehän olisi voinut käydä nopeammin, mutta nyt täytyy sitten kaikkien kantaa vastuu sitä, että ei toteutettu, mutta Maksujen tasaaminen Euroopassa oli keskustelu, joka liittyi maksuihin EUn sisällä, joka niin ei ole helposti, helppoa toteuttaa. Mutta kaiken kaikkiaan nyt en tekisi, edustaisi sitä teesiä, että että tämä on johtanut siihen, että voitaisiin sanoa, että Euroopassa erot kasvavat. 20, 2020 onko sitten saavutettu se, että Euroopassa on sama järjestelmä tuskin se on valitettavaa, mutta silloin varmaan jo valmistellaan seuraavaa reformia, ja sitä voidaan jatkaa, mutta viittaa nyt siihen, että seuraavassa reformiprosessissa niin siellä voimme muotoilla omia yksilökohtaisia vaatimuksiamme ja se on kyllä vaikea prosessi ja kysymys, että saavutetaanko sitten milloinkaan. Halutaanko se sitten saavuttaa se? Kysymys täytyy jättää avoimeksi. Se, että olisi sama lähestymistapa kaikissa jäsenvaltioissa. Hyvä tarpeet, Meillähän on Saksassa 16 alueellista toteuttamistapaa. Ei sitä kukaan valita, koska Bayerissa on toteutettu eri tavalla toista pilaria kuin Schleswig-Holsteinissa. Tässä nyt alueet tekevät niin kuin tekevät, ja ehkä se on ihan hyvä niin. ale... Nyt haluaisin rajoittaa puheen aikaa, mutta pyydän itse kuria. Ja nyt edustaja Jaaro. Ja, vielen Dank. Also, äh, niin, niin, kiitos. On ihan oikein se, että joskus tästä laista on yhdessä päätetty ja kyllä tässä varoittiviakin ääniä oli, että tulee mahdollisesti alueellisia eroja lisää. Voi melkein kehua jäsenvaltiota toisaalta, että mitä ne ovat laista tehneet. Heillä on tietysti kaikki mahdollisuudet käyttää sitä hyvin innovatiivisesti monimuotoisuus on mielestäni lisääntynyt ja seuraavassa reformissa täytyy todellakin istua yhteen. Jos nyt haluamme yhteistä maatalouspolitiikkaa todella, niin kyllä sen puolesta jotain täytyy tehdä. Tästä yhteisestä voidaan riidellä. Ja muut kollegat ovat jo kysyneetkin, että kun tämä maatalouspolitiikka on niin erilaista, Täytyy läpiöidä Brysselin rahaa ensijasta ja tässä jäsenvaltioihin ja sitten jäsenvaltioihin. Pitäisikö niiden tehdä omaa maatalouspolitiikkaansa? En mä tätä halua Ja sen vuoksi... Siis ainahan tässä on konflikti. Yhteisyys ja alueelliset eh, erikoisuudet. Mutta strateginen virhe on se, että vihertämisellä on betonoitu nämä erot tämän ensimmäiseen pilariin. Kun minä olin nuori jäsen, niin meillä oli yhteinen maatalouspolitiikka, selitettiin näin. On ensimmäinen pilari, se on yhteisyyden perustalla. Sitä ei pidä horjuttaa. Se on, pitää pitää kiinni eurooppalaisesta lainsäädännöstä. Sillä on 100 prosenttia euro, eurooppalaista rahaa. Sitten on toinen pilari, vihertäminen. Siellä on vapaampi meno. Siellä voidaan painottaa alueellisia äh, erityispiirteitä, mutta sillä täytyy olla yhteisrahoitus siellä on se vapausaste. Mutta ensimmäisessä pilarissa nyt on sitten äh, tulleet nämä erot myös esiin ja teen yhteenvedon. Minä valitan tätä sijaintilaa, mutta siitä huolimatta pidänkin yhteisestä lainsäädännöstä. Mutta yhdessä meidän täytyy nyt istua alas ja yrittää saada tätä paremmaksi. Ja sitten viimeinen kysymys komissiolle. Mikä on teidän vaikutelmanne? Onko äh, tästä maata ollut politiikasta tullut erilaistuneempaa ja yhtenäisempää. Mikä on teidän vaikutelma tämän viimeisimmän reformin jälkeen? Dziękuję. Kiitos. Sitten edustaja Buda. Pan poseł Buda. Edustaja Buda. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult. Apreciez eh, de asemenea poziția Comisiei de a respecta decizia statelor. Niin, komissio on ilmoittanut tasolla kunnioittaa suuressa jäsenvaltioiden päätöksiä, sen tiesinkin. Mutta tärkeää on, että sen täytyy puuttua asiaan, jos jäsenvaltiot toimivat huonosti. Romaniassakin menee asioita pieleen. Esimerkiksi siipikarjan kasvatuksessa, siantuotannossa ei haettu eläinten hyvinvoinnin osalta määrärahoja, mutta muut jäsenvaltiot sitä jatkavat. Sen vuoksi tämä sektori meillä menee konkurssiin. Täytyy edelleen huolehtia siitä, että tuotanto tuodaan yhteen suurien tukien kanssa. Minun maassani esimerkiksi tietty ryhmittymä halusivat tuoda tiettyjä eläimiä, sanoivat, että ei löydetä eläimiä, eivätkä halua sitten lihaa tuottaakaan. Siis kuten sanottu, täytyy äh, taata se, että tuotanto taataan, ja jotenkin näitä tukia ja tuotantoa täytyy koordinoida. Sitten De Castro, olkaa hyvä. Non è e, il momento di fare dei bilanci. Kiitoksia. Uskoakseni nyt ei ole aika tehdä yhteenvetoja. Luonnollisesti tämä tutkimus on erittäin mielenkiintoinen. Kiittäisin komissiota siitä. Tämä tekee meille mahdolliseksi todeta sen, mitä osittain ollaan pelättykin. Se, että jäsenmaat käyttävät tietynlaista joustoa toimeenpanossa – Tätä joustojäsenmaat ovat käyttäneet vältelläkseen tiettyjä vaikeuksia ja me päädymme tilanteeseen todellakin, jossa meillä on tilkkutäkki. Tämä voi herättää vain kritiikkiä. Kollegat viittasivatkin tähän. Me itse kuitenkin jaamme osan vastuusta, sillä epäilemättä tämä uudistus ensimmäisen kerran toteutettiin nyt parlamentin tuella. Me itse Olemme vaatineet enemmän joustavuutta kolmikanta neuvottelussa. Ja olemme etääntyneet niistä periaatteista, joita halusimme toteuttaa. Miten voisimme hallinnoida nyt tilannetta tulevina kuukausina? Jäsenmaat varmasti pyrkivät soveltamaan sääntöjä ja mekanismien tulkinnan valossa voivat todeta, että ovat kasvattaneet ähm, tuotannosta irrotettuja tukia niin edespäin. Tämä aiheuttaa tietynlaista monimuotoisuutta YMPn toteuttamisessa. Eikö nyt olisi hyödyksi tehdä jonkinlainen puoliväliarviointi ja pyrkiä tunnistamaan ongelmat ja virheet, joita on ilmennyt? Sitten edustaja Ropa. Kiitos puheenjohtaja. Mielenkiinnolla kuuntelin esitystä ja haluaisin kiittää komission edustajaa. Uusi mm, maksukausi on alkanut. Kansalaiset eivät kovin hyvin tiedä siitä. Mutta sitten kun jäsenvaltiot ovat päätöksensä tehteet, niin kaikki tiedot tietysti annetaan. Ja jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja. Jos tarkastelemme viimeistä taulukkoa, niin 5-6 ryhmää siellä näkee. Ja kun tarkastellaan jäsenvaltioita, niin on vaikea sanoa, että mikä niistä tuottaa parempia ja mikä huonompia tuloksia. Ehkäpä jotkut jäsenvaltiot ja oma maatani voin pitää esimerkkinä, niin jotkut jäsenvaltiot yrittävät sopeuttaa enemmän uusiin mekanismeihin kuin toiset jäsenvaltiot taas yrittävät muuttaa niin vähän kuin mahdollista. Se oli eräänlainen puolustusmekanismi. Haluaisin kysyä, ehkäpä voisitte ystävällisesti kertoa, että mitkä jäsenvaltiot olivat menestyneimpiä mekanismien sopeuttamisessa ja mitkä jäsenvaltiot eivät ole käyttäneet niitä niin paljon tai ovat pitäytyneet vanhassa järjestelmässä. Tiedän, että Liettuassa vihertämisarviosta päästiin eroon myös pienten tilojen tukemisesta 15 oli keskisuuri ja me valitsimme 30, se oli yhteinen nimittäjä kaikille. Eli kysyisin, mikä mielipiteenne on tilojen elinkelpoisuudesta Euroopassa, koska jäsenvaltikohtaisesti tuet ovat erilaiset. Sitten edustaja Haibus, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Edellinen puhuja puhui siitä, että Ensin tuli sosialisointi ja sitten ekologisointi, mutta minä kyllä kysyn, että onko todellakin näin. Sehän oli tavoite reformissa, mutta ei se nyt siinä määrin tullut toimeen ja sen vuoksi on kansallista pelivaraa paljon, kun ei todella lähdetty sosiaalisempaan, ei pystytty sopimaan ekologisemmasta ja sosiaalisemmasta maatalouspolitiikasta. Ei, ympäristöystävällisemmästä maatalouspolitiikasta ei pysty sovit, sovi, sopimaan ja sen vuoksi niin paljon pelivaraa. Onko se pelivara sitten hyvä vai huono? Sitä nyt en halua oikeastaan arvioida. Tässä pitää odottaa oikeastaan ennen kuin reformi puree, ollaan alussa. Ensin se täytyy vakauttaa ja toimeenpanna ja sitten olisi tarpeen tällainen hyvä rehellinen väliarviointi arvioida, että missä missä meni hyvin, missä valti, jäsenvaltiossa, mikä on oikea varsinainen tavoite ja missä tavoitteita ei ole saavutettu. Ja tällaisen rehellisen vilpittömän väliarvioiden myötä sitten voidaan ajatella vuoden 2020 jälkeistä maatalouspolitiikkaa sitten täytyy määritellä uudelleen, mitä haluamme, mitä haluamme maataloudelle, mitä haluamme maatalouspolitiikallamme tavoittaa, mitä sitten tilojen tukemisen ohella halutaan saavuttaa maaperän vesistön suojelu, elävä maaseutu ja niin edelleen. Sitten kun olemme tätä, tämä määritelleet, niin voimme myös uudet suuntaviivat asettaa. Kiitos. Proszę Państwa, jak, się, jak następują zgłoszenia później, kun tulee puheenvuoropyyntöjä myöhemmin, niin on kovin vaikea hallinnoida tätä ajankäyttöä. Sen täytyy äh, puheaikoja rajoittaa. Mutta nyt Rova Mäkkinen, olkaa hyvä. Äh, thank you. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos tästä esityksestä. Jouduin poistumaan sen alussa. Minusta edustaja Castro on oikeassa. Me olimme mukana näissä uudistuksissa, eli en minä nyt lähde niitä pakoilemaan, jos ajatellaan sitä, mitä on tehty. Minusta tämä oli hyvä katsaus tähän tilanteeseen. Nyt ei pystytä vielä sanomaan, toimiiko tämä vai ei, minä haluaisin kysyä sitä, toimiko vihertäminen, jos se ei tuo ympäristölle etua, niin minkälaista hyötyä siitä on? Ja toinen asia, sopiiko vihertäminen ja yksinkertaistaminen yhteen? Ja sitten kolmeksi haluaisin kysyä selkeyden vuoksi, kuinka moni jäsenvaltio jäsenvaltioista käyttää eh, samanlaisia per hehtaari maksuja 2019 mennessä, eh, miltä pohjalta hyvänsä. Minä haluaisin tästä kysyä. Bardzo dziękuję. Pan poseł Bogowicz. Kiitos sitten edustaja Bogovic. Zelo na kratko. Eh, poručilo je zelo dobrodošlo. Kiitoksia puheenjohtaja. Uskoakseni tämä raportti oli erittäin tervetullut. Tulevaisuudessa meidän pitäisi saada konkreettisempia arvioita siitä, kuinka järjestelmä toimii. On myöskin hyvin mielenkiintoista nähdä, mitä tapahtuu, kun mitä tapahtuu tämän varoituksen suhteen, jonka professori teki vertailussa Yhdysvaltain ja Euroopan unionin välillä. Tämä kosketti hyvin ajankohtaisia asioita. Te sopimusta riskinhallintaa ja Euroopan unionin ja Yhdysvaltain tulevan sopimuksen valossa ja tulevien YMP-muutosten valossa alkaa tulla yhä selvemmäksi ja selvemmäksi, kuinka erilaisia eri politiikan alat ovat ja kuinka vaikeaa viljelijöillemme on näitä politiikkoja seuraten kilpailla Yhdysvaltain aggressiivisen politiikan kanssa. Tämä olisi myöskin tärkeä asia seurata. Tämä on eh, tärkeä seikka uutta politiikkaa määritellessä. Papuso Andrew. Sitten edustaja Andriu. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin lyhyesti kiittää komission edustaja Paskulta ja hänen puheenvuoronsa kertoi tarkkaan varojen käytöstä, mutta tässä ei ole koskaan selkeästi yhteistä tavoitetta. Minusta nyt kyse ei ole niinkään tästä mekaniikasta. Kaikkia olemme hyväksyneet tämän uudistuksen, mutta minusta pitäisi miettiä sitä, ollaanko tarpeeksi mietitty yhteistä tavoitetta, eli pystytäänkö saamaan aikaiseksi maatalouspolitiikassa yhteinen tavoite tänä päivänä. Eli Nämä ovat sisältökysymyksiä, jotka liittyy siis maatalousmalliin ja talousmalliin. Enkä ole yhtään vakuutunut siitä, että näissä uudistuksissa asioita on tarpeeksi pitkälle mietitty, jotta voitaisiin yhdessä tietää, mihin haluttiin päästä. Tiedän, että tämä kysymys tulee usein esille ja kun puhutaan tulevasta uudistuksesta, niin tämä olisi etu asia. Ei välttämättä pidä jäädä odottamaan puoliväliarviointia. Sitä ennen jo voidaan miettiä sitä, minkä tapaisen tilanteen haluamme niin kuin tänä aamuna puhuttiin, eli ketä varten viljellään ja miten, eli miten tämä saadaan toteutettua tämä tavoite. Jos poliittisesti emme pysty määrittelemään näitä peruskysymyksiä, jotka kuitenkin mielestäni ovat rakenteellisesti tärkeitä, jos halutaan yhteistä politiikkaa, niin sitten Ja jos mietitään sitä, mitä tänään on nähty ja kuultu, niin koko tällä prosessilla on kyllä omat rajansa, mutta pitää miettiä myös laimin eh, poliittista kysymystä, mitä haluamme tehdä, mikä on meidän eh, alueidemme ja viljelijöidemme etujen mukaista. Kiitos. Nyt minä esitän muutaman huomion. Meillä on hyvin erilaistunut maatalous. Meillä on pohjoisen maataloutta, etelän maataloutta, uusien vanhojen jäsenvaltioiden maataloutta. Meillä on suuria tiloja, pieniä tiloja. Tämän vuoksi tarvitsemme joustavuutta. Tämä on eräänlainen mosaikki, on eri värejä, mutta tästähän oli kysekin. On kysymys, että on neulottu vaatteita ja sitten kankaan määrä on määritelty täällä. Periaatteet on määritelty täällä. Ja sitten tulee esille kysymys, että olemmeko nyt vahingoittaneet kilpailukykyä. Mielestäni ei. Me, mehän sitä seuraamme. Komissio ja me seuraamme asiaa ja meidän täytyy ylläpitää kilpailukykyä koska ei voida verrata oliivin hehtorikohtaista tuottoa, satoa tai viljakohtaista tuottoa tai rehun tuotantoa maidon tuotantoon. Eli mä nyt jakako tuomioita liian nopeasti. Olisi tietysti voinut tehdä toisinkin, mutta olisiko silloin tehty paremmin? En mä tiedä vielä. Se täytyy sitten myöhemmin arvioida. Ja sitten lopu, lopulta tätä vihertämistä täytyy yksinkertaistaa. Siinä on viljelijöille liikaa epäselviä asioita. Ja se on viljelijöiden moite, joka tulee, jonka saamme usein. Meillä on siis yhteinen maatalouspolitiikka. Sen täytyy olla erilaista. Se on oikeudenmukaisempaa kuin jos ei olisi. Ja odottakaamme nyt sitten syvällisempää arviota. Älkäämme puhuko liikaa siihen tyyliin, että, että joku asia ei toimi. Mielestäni on kuitenkin nyt tällaisenaankin oikeudenmukaisempi. Viertämisen kanssa on ongelmia, mutta miten se sitten menee, niin katsotaan sitten. Pahoittelen, että näin henkilökohtaisesti otin kantaa, mutta onhan minullakin oikeus. Ja kiitoksia komission edustajalle. Voitte pitää vielä puheenvuoro. I will be very brief. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Puhun hyvin lyhyesti. Kiittäisin kaikkia puheenvuoroista, kommenteista, huomioista, joita tuotiin esiin erityisesti keskustelusta, joka liittyy siihen, että yhteinen politiikka liitetään monimuotoisuuteen. Me pohdimme jäsenmaiden poliittisia päätöksiä ja sitä, kuinka uutta politiikkaa toimeenpannaan. Meidän täytyy tarkastella tilannetta vuoden, kolmen vuoden päästä ja sitä, kuinka saamme asioita aikaan näiden politiikkojen kautta ja kuinka konkreettisesti tuottajat tulevat muuttamaan toimintansa tämän politiikan tuloksena. Tässä kommentoitiin jo tuottoa ja monimuotoistamista politiikassa tämän todettua, niin täytyy sanoa, että tämä monimuotoisuus on jotakin, mikä oli odotettavissa. Ainakin tämä valiokunnan jäsenet sitä osasivat odottaa uuden politiikan tavoitteiden kanssa se on linjoilla ja se on linjoilla myöskin sellaisen ajattelun tavan kanssa, joka tarkoitus on olla tehokkaampi, tuottavampi, vastata tuotannon maanviljelyn monimuotoisuuteen ja tämän kilpailukyvyn monimuotoisuuteen ja yhdistää ne julkisen tuen tasoon. Tällä hetkellä julkinen tuki riippuu hyvin paljon paikallisesta tai alueellisesta tilanteesta, eikä tässä ole yhtä ratkaisua, joka sopisi kaikille. Tästä huolimatta on selvää, että tämä monimuotoisuutta täytyy tarkastella, sitä täytyy säilyttää. Ja meillä pitää olla rajoittava säätelypuitteisto ja meillä on myöskin äm, budjetti, puitteisto, joka rajoittaa toimintaa. Meidän täytyy näiden kaksinaisten puitteistojen piirissä tarkastella sitä, kuinka voimme toimeenpainaa tätä politiikkaa. Ja sitten muut politiikat, elintarviketurvallisuus, ympäristöpolitiikka, alueellinen tasapainopolitiikka, kaikki nämä tavoitteet ovat yhteisiä. Kyseessä on enemmänkin se, kuinka näitä yhteisiä välineitä käytetään, jotta voisimme yhteiset päämäärät tavoittaa. niitä, täytyy kuitenkin sopeuttaa alueellisiin paikallisiin olosuhteisiin. Meidän täytyy muistaa, että jäsenmailla on jonkin verran joustovaraa käyttää näitä välineitä sopeuttaa niitä näiden politiikan tavoitteiden puitteissa. Haluaisin sanoa, että tämä monimuotoisuus ei välttämättä tarkoita monimutkaisuutta. Esimerkiksi aktiivisten viljelijöiden ja tuotannosta irrotettujen tukien kohdalla välillä ei aina ole menty yksinkertaistamisen tavoitteita äh, kohti. Ja tässä jäsenmaiden täytyy ratkaista äh, tilanteita myöskin yksinkertaistaminen on tärkeää julkishallinnon äh, tasolla ja myöskin viljelijöille. Haluaisin vielä sanoa sanasen lopuksi liittyen ähm, Euroopan unionin, Euroopan komission rooliin ja niiden puuttumisen jäsenmaiden tilanteeseen. Kuten sanoin, komissiolla ei ole valtaa hyvätä, hylätä tai hyväksyä suurinta osaa päätöksistä jäsenmaissa vain suorin tukiin liittyen. Viime kuukausien aikana se on pyrkinyt tukemaan jäsenmaita, kun ne politiikka poliittisia valintoja pyrkivät eh, siirtämään järjestelmään, joka eh, tässä säätelypuitteistossa on vallalla. Nämä ovat päätöksiä, joita jäsenmaa tekee ehm, vapaaehtoisiin irrottuihin tukiin liittyen, pienien viljelijöiden tukeen liittyen, maksuihin. Kaikki nämä asiat on lopultakin jätetty jäsenmaiden harkinnan varaan. Ne ovat eh, vastuutaho näissä valinnoissa. Pyrin tässä esityksessä tuomaan esiin kuvan siitä, kuinka moninainen tilanne ja moninaisia valintoja jäsenmaissa on, mutta kaikki tämä tapahtuu YMPn yhteisen varjon alla, yhteisen, yhteisen poliittisten tavoitteiden linjojen alla. Meillä on tietynlaisia suoja kaiteita joiden puitteissa kaikki tämä tapahtuu. Sitten viimeinen sanan vielä liittyen eh, Espanjan edustajan mainintaan liittyen aktiivisiin viljelijöihin. Tämä on ollut hankala kysymys ja on selvää, että tämä kuuluisa artikla 9 on, siinä on lauseke, joka ei rajoita mielestäni ähm, poliittista mahdollisuutta rajata nämä suorat tuet vain aktiivisille viljelijöille. Tuossa erotut tuet, kuten aikaisemmin mainittua, tämä liittyy myöskin äm, maanviljelysalan hyvään äm, hallintaan ja luonnon olosuhteisiin. Ei siis ole täysin äh, mahdollista liittää tätä aktiivisen viljelijän tukea ähm, suoraan maanviljelystä saatuihin tuloihin. Sitten se, mikä olisi, mitkä olisivat parhaat tai huonommat jäsenmaat, jälleen kerran haluaisin sanoa, että tämä on jäsenmaiden päätös. Nämä päätökset riippuvat muista poliittisista valinnoista ja alueellisesta ja paikallisesta tilanteesta. Komission rooli ei ole eh, julkisen eh, tuen eh, päätöksiä kansallisella tasolla kommentoida. Tähän päättäisin kiitoksia. Jakość uczniów zależy w dużej mierze od nauczycieli. Opetus riippuu pitkälti opettajasta. Joten seuratkaa, analysoikaa ja kertokaa meille tilanteesta, jos puhutaan suurista tuista. Kiitos kovasti. Siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Komission esitys aiheesta neuvottelut Marokon kuningaskunnan EU-välillä keskinäisestä maantieteellisten merkintöjen suojasta. Komission puolelta esityksen pitää pääjohtajan sijainen Rova Paria. Rova johtaja, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Je crois que je suis assise ici, je vais rester là. Kiitoksia puheenjohtaja. uskoakseni tämän aamun keskustelujen valossa TTIP-sopimuksen valossa monet teistä toivat esiin sen, kuinka tärkeitä maantieteelliset merkinnät ovat. Tämä kiinnostaa monia ja hyvin mielelläni annan teille kuvan tilanteesta neuvotteluissa Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välillä liittyen maantieteellisiin merkintöihin. Äh, Berliinissä 17. tammikuuta tämä sopimus saatiin aikaan ähm, vihreällä viikolla komission jäsen Hoganin läsnä ollessa. Muistuttaisin teitä siitä, että tämä sopimus liittyy neuvottelumandaatiin, jonka ähm, neuvosto antoi vuonna 2005 komissiolle maataloustulleja koskien eh, neuvottelut Marokon kanssa aluksi koskivat maataloustuotteiden vapauttamista ja kun tämä ulottuvuus oltiin saatu käsiteltyä, ja kun maataloussopimus lokakuussa 2012 saatiin aikaan, voimme tämän jälkeen saatamme aloittaa neuvottelut liittyen maantieteellisiin merkintöihin vuonna 2012. Sopimuksen artikla sisälsi lausunnon siitä, että kolme kuukautta ensimmäisen sopimuksen solmisen jälkeen nämä neuvottelut saataisiin aloittaa. Viisi neuvottelukokousta on järjestetty vuoden 2012 joulukuun ja vuoden 2014 joulukuun välillä. Ja tärkein osa keskustelua tapahtui vuoden 2000 12 ja 14 välillä ja meillä oli sitten pieni neuvottelutauko äh, vuonna 2014 helmikuusta lähtien äh, marokkalaisten ystävimme kanssa saatoimme pohtia ähm, hedelmä- ja vihannesalan tullikysymyksiä ja erityisesti äh, tomaattia, tomaattien tilannetta. Vasta kun me saimme teknisen ratkaisun näiden tullimenettelyjen osalta luotua ja erityisesti kiinteän arvon laskentaa koskien ratkaisun aikaan Marokon kuningaskuntia kunta suostui jatkamaan neuvotteluja, jotka liittyvät maantieteellisiin merkintöihin. Ja minun täytyy todeta, että hyvin vähän aikaa vaadittiin näiden neuvotteluiden päätökseen saattamiseksi. Saimme hyvin tyydyttävän ratkaisun aikaan erityisesti eurooppalaisesta näkökulmasta. Tämä sopimus tekee mahdolliseksi taata korkean suojelun tason noin 3200 eurooppalaiselle maantieteelliselle merkinnälle Marokossa ja noin 30 marokkolaiselle maantieteelliselle merkinnälle Euroopan unionissa. Kyseessä ovat 14 äh, elintarvike äh, ja 16 viini maantieteellistä merkintää. Äh, tämä on perinteinen maantieteellinen merkintäsopimus. Se on samantyyppistä rakennetta kuin Moldavian ja, Moldavian ja Georgian kanssa tehdyt sopimukset. Tarkoitus on välittömästi kaikki maantieteelliset merkinnät Euroopan unionista siis suojata ilman siirtymäaikaa Kyseessä on suora suoja. Ei ole tarpeen kirjata yksittäisiä maantieteellisiä merkintöjä, jotta suoja olisi voimassa. Marokko luonnollisesti vapaasti voi eh, harjoittaa sisällisiä menettelyjään maantieteellisten merkintöjen osalta, mutta tämä oli viimeinen neuvottelukohta. Se hyväksyi sen, että että rekisteröinti tehtäisiin ilman mitään kuluja tai maksuja, jotka koituisivat eurooppalaisille toimijoille. Liitteet tullaan saattamaan ajan tasalle säännöllisesti. Pyrimme varmistamaan sen, että kaikki eh, mahdollisesti uudet maantieteellismerkinnät otetaan mukaan. Ja sopimuksessa meillä on lista merkinnöistä. joka vuonna 2013 tammikuun 9. päivä on suljettu. Sen jälkeen luodut materiaalismerkinnät eivät ole listalla mukana. Ne tullaan otetaan, ottamaan, ottamaan mukaan äm, sekä komission neuvotteluihin. Meillä on myöskin liitteitä, joissa on molempien osapuolten sitoumuksia luoteltu erityisesti liittyen äh, maantieteellisiin äh, merkintöihin ja meillä on myöskin tekninen äh, tuki, jota tarjotaan Marokolle omalla, sen omalla alueella ähm, luotaville maantieteellisille merkinnöille ja niiden tukemiseksi. Ja tämän lisäksi eräs tärkeä seikka on se, että vahvistamme yhteistyötä ja ähm, vuoropuheluja osapuolten välillä liittyen eri alkuperän nimityksiin tai maantieteellisiin merkintöihin VTOn puitteissa tai muissa kansainvälisissä puitteissa. Tämä sopimus on siis hyvä. Se vahvistaa maataloustuotteiden suojaa Marokossa, helpottaa niille vientiä ja erityisesti on hyvä, että se avaa tietä tämän alueen muille vastaaville sopimukselle Tunisian tai Libyan kanssa esimerkiksi tai Algerian kanssa. Ja tämä on erittäin hieno ennakkotapaus mielestäni siitä lähestymistavasta, jota Euroopan unioni haluaisi vahvistaa liittyen maantieteellisten merkintöjen suojaan ja niiden arvon kasvattamiseen. Ja tämä myöskin vahvistaa kauppasuhteitamme Marokon kanssa. Ne ovat hiukan kärsineet viime vuonna tästä tomaatti kysymyksistä, johon äsken viittasin. Sitten vielä täsmennys. Me olemme valmistelemassa äh, sekä sopimuksen allekirjoitusmenettelyä että päätöksen saattamista tämä ähm, tullaan esittämään teille Euroopan parlamentin hyväksyttäviksi äh, tulevina kuukausina. Ja tässä kaikki kiitoksia. Kiitos teille, arvoisa No nyt edustajat voivat esittää kysymyksiä. Aihe on vaikea ja tärkeä. Ehkäpä Marakon kanssa nämä keskustelut voivat olla esimerkkinomaisia. Maantieteellisissä esimerkinnöissä on mennyt muiden maiden kanssa huonommin mainitsematta nyt T-tippiä. Pyydän lyhyitä puheenvuoroja. Ensimmäisenä edustaja Aguilera, sitten edustaja Senra. Aguilera, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kaksi kysymystä komission edustajalle. Kiittäisin teitä puheenvuorostanne ja näistä antamistanne tiedoista. Tämä Marokon kanssa tehtävä sopimus. Jotkut pitävät sitä hyvänä, mutta minusta Andalusian kannalta, se on minun alueeni, se ei ole kovinkaan myönteinen, sillä meillä on tietysti tuotantoa, jonka suhteen kilpailemme. Mutta jos teillä olisi nyt tämä tieto, niin voisitteko kertoa sen minulle? Tämä sopimus, josta puhuitte tullin osalta, miten tomaatin arvo lasketaan konkreettisesti. Eli mikä on tällä hetkellä tomaatin tuonti, hinta, josta on sovittu Marokon kanssa. En tiedä, onko teillä tämä tieto nyt. Jos ei ole nyt, niin ei se mitään. Mutta minun ymmärtääkseni sitä on nostettu keskimäärin ottaen huomioon kaikki nämä eri tomaattituotteet, myös e, kirsikkatomaatit. Haluaisin tietää tämän tarkkaan, koska tätä ei yleisesti tiedetä, mikä on nykyinen tuontihinta, mistä on sovittu Marokon kanssa tomaatin osalta. Eli tämä tuote erityisesti nyt kiinnostaisi. Ja sitten toinen kysymykseni on seuraava. Te sanoitte, että on puhuttu niistä maatalousmerkinnöistä, jotka oli jo hyväksytty 9. päivä tammikuuta 2013, eli kaksi vuotta sitten, voitte korjata, jos olen väärässä. Eli jos näin nyt on, niin tässä on ikään kuin kahden vuoden takainen lista, joka ei ole kovinkaan mm, ajantasainen. Ja tämä sitten aiheuttaa tiettyjä vaikeuksia huomioon ottaen nämä kaksi vuotta, joiden kuluessa on myös joitain maantieteisiä alkuperäjä määritelty. Jos ajatellaan neuvottelujen viemää aikaa, niin ehkä joitain avoimia aloita ja auki, mutta te sanoitte, että kyseessä on nyt kaksi vuotta ja että kaikki se, mitä ei tuon aikana hyväksytty, ei tulisi listan mukaan. Eli voisitteko antaa tästä minulle tietoa? Kiitos. Kiitos. Varmaankin oli kysymys aiheen ulkopuolelta, mutta johtaja päättäköön itse. Sitten pyydän edustaja Senra, olkaa hyvä. Bueno, eh, gracias. Kiitos näistä selventävistä sanoista, mutta minun on kyllä sanottava, että aina kun komissio tulee tänne kertomaan neuvotteluistaan kauppasopimusten osalta, niin kyllä saamme aika vähän selviä tietoja. Eli minulla olisi nyt kaksi kysymystä. Ensinnäkin, jos ajatellaan tomaattia, sillä niin kuin komission edustaja tässä nyt sanoi, niin vaikuttaa siltä, että tässä on ikään kuin vähän ähm, tehty vaihtokauppaa, eli ollaan päästy eteenpäin ähm, alkuperien osalta, koska on annettu periksi tomaatissa mutta minä voin sanoa, että Galician alueella, minun maassani, minun alueellani on myös tomaattituotantoa ja sielläkin voidaan havaita, miten tomaatin yhä alhaisemmat hinnat vaikuttavat, mutta haluaisin myös tämän lisäksi tietää, millä tavoin suojataan näitä alkuperiä, maantieteisiä alkuperiä, sillä minä en nyt kykene ymmärtämään sitä, mistä neuvottelette ja miten suojaatte alkuperää eh, merkintöjä tai alkuperiä ja millä tavoin todellakin kykenette tähän suojaamiseen? Puhutte suojaamista. Kiitoksia. Sitten edustaja Des. Niin, kiitos puheenjohtaja. Kiitos kovasti komissiolle. Selvennyksen tarvetta vielä on ja Italian, Espanjan ja muidenkin tomaatin tuottajien intressi täytyy ottaa huomioon. Mutta haluaisin sanoa, että meillä on tarpeeksi epävarmuutta, poliittista epävarmuutta Pohjois-Afrikassa. Marokko on yksi vakaimmista maista siellä. Ja nyt, jos ei mahdollisesti marokkolaisille sitä, että heillä olisi mahdollisuus rakentaa hyvät taloussuhteet meihin, ja että Marokko voi kehittyä hyvin taloudellisesti. Jos emme tänne laske heidän tuotteitaan, niin sitten tulevat nuoret ihmiset sieltä tänne. Täytyy yrittää että siellä voidaan tuottaa tuoppeita, jotka me voimme Eurooppaan tänne ottaa, jotta ihmiset pysyvät siellä kotona, eivätkä tule tänne meille, ja sen vuoksi tuen sitä, jos saamme aikaan järkevän sopimuksen marokkolaisten kanssa. Ja uskon, että komissio siihen pyrkiikin kovasti, että tässä meidän omien tuottajien intressi otetaan huomioon. Nie ma więc enää ei ollut salista puheenvuoropyyntöjä, minkä johdosta annankin puheenvuoron teille, rouva johtaja. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Oui, effectivement. Kiitos puheenjohtaja. Aivan kuten korostitte, niin tässä on kyse, joka koskee maantieteellisiä alkuperämerkintöjä ja niiden suojaamista. Maantieteelliset alkuperämerkinnät Eh, liittyvät eh, siis eri tavoin siihen, mistä tuote on kotoisin, on erilaisia eh, suojattuja merkintöjä ja ne ikään kuin suojaavat tekijän oikeuksia tietyssä mielessä. Komission jäsen on tällä viikolla Yhdysvalloissa kutsunut tätä ikään kuin maatalouden tekijänoikeuksiksi, eli suojataan tuotteita, jotka liittyvät johonkin tiettyyn alueeseen. Ja tämän sopimuksen hyvä puoli on se, että kaikki suojatut alkuperän merkin, oli kyse viineistä tai juustoista tai muista maataloustuotteista, niin lähes kaikki eurooppalaiset eh, alkuperämerkinnät suojataan Marokossa. Eli esimerkiksi mm, kukaan marokkolainen viinintuottaja ei voi omaan, omaa viiniään kutsua Rioja viiniksi, koska se on suojattu alkuperämerkintä. Tähän tällä sopimuksella pyritään. Mitä tulee sitten tähän tomaattiongelmaan? No tämä tomaatti asia on sitten erillinen asia, joka ei nyt liity tähän sopimukseen ne keskustelut, joita olemme käyneet siitä, miten lasketaan tomaanin tulliarvo. No, tämä liittyy siihen, että on muutettu perusasetuksia, jotka liittyvät yhteisen maatalouspolitiikkaan ja näin on otettu mukaan tuontihinnan laskelma, menet, laskentamenetelmä ja tässä on korjattu markkinoille tulo hinnan laskemistapaa ja on otettu, niin kuin asetuksessa vaadittiin, mukaan laskelma, jossa huomitaan se, että on erilaisia tomaattityyppejä, ei puhuta ainoastaan pyöristä normaalista tomaatista, vaan myös kirsikatomaatista, jotka ovat vähän kalliimpia. Ja jos tämä hinta oli korkeampi kuin tulohinta, niin sitten ei ole tullia näille tuoduille tomaateille, mutta jos hinta on alhaisempi, niin sitten sitä varten lasketaan kyllä maksettava tulli. Tällä hetkellä kyseessä on 46,1 euroa per 100 kiloa. Tämä on tuontihinta Marokon osalta ja tämä hinta lasketaan päivittäin, niin sitä verrataan tähän tuontihintaan. Jos se menee alle tuon hinnan, niin sitten eh, on tullimaksu ja jos ei, niin tullia ei makseta. Mutta tämä asia on kuitenkin eri asia kuin kysymys, joka koskee maantieteellisen alkuperän merkintöä niiden suojelua ja olen aivan valmis, hyvä rouva, eh, antamaan teille lisää tietoa, jos näin toivotte ehkä eri puitteissa. Kiitos. Kiitos kovasti teille, rouva johtaja. Näin päätimme tämän asiakohdan käsittelyn. Ja vielä kerran kiitos, että olitte paikalla ja tiedotitte meille asiasta. Sitten seuraava kohta esityslistalla, joka liittyy Euroopan strategisten investointien rahastoon, joka on hyvin perustava hanke uudessa komissiossa, joka synnytettiin hyvin nopeasti 11. tammikuuta, tai 13. tammikuuta sen komissio esitteli, ja sillä yritetään elävöittää velkastuttaa investointeja jolla yritetään sitten saada aikaan talouskasvua. Asiasta vastaavat valiokunnat ovat siis kaksi valiokuntaa, budjettivaliokunta ja talousasioiden valiokunta, joiden kanssa tekee sitten yhteistyötä. Artikla 54 perusteella Ekon ja budjettivaliokunta, siis budjettivaliokunta ja ekovaliokunta tekevät yhteistyötä artikla 55 perusteella ja sitten ITRI ja TRAN liittyvät siihen artikla 54 ja artikla 53 plus perusteella. Meidän puoleltamme sitten pyysimme, että laaditaan lausunto asiasta, että se tekisi herra Des. Tämä on tärkeä investointisuunnitelma. Sitähän kutsutaan Junckerin suunnitelmaksi. Ja haluamme, että näissä toimissa ei ohitettaisi maaseutua, maataloutta, että näissä investointisuunnitelmissa tämä tärkeä osa-alue olisi mukana, mutta asian esittelee herra Des, olkaa hyvä. Ja, vielen danke Herr Niin, kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Iloitsen siitä, että täällä maatalousvaliokuntana voimme esittää lausuntomme. Lausuntoni on melkein valmis. Se menee siihen suuntaan, että pidämme hyvänä, jos Junckerin suunnitelmassa olisi tehokkaita tavoitteellisia investointeja maaseudulla ja maataloudessa. Yhteinen maatalouspolitiikka, jos sitä niin saa edelleen nimittää, niin se sopii erittäin hyvin siihen, että yhdessä strategisten investointien rahaston kanssa saadaan aikaan maaseudulla hyviä hankkeita. On tärkeää, että ohjelmat äh, toteutetaan äh, vähällä byrokratialla, mutta Onko se sitten toiveajattelua? Ainakin toive on sellainen ja sitä vaadimme. Junckerin suunnitelma voi antaa panoksensa siihen, että saadaan aikaan talouskasvua ja myös saadaan luotua työpaikkoja maaseudulla. Meidän täytyy vaatia sitä, että innovaatiot ja tutkimus antavat panoksensa kestävään maatalouteen Euroopassa. Sen lisäksi lausunnossani viitataan siihen, että huonossa asemassa olevat alueet ja syrjäisimmät alueet vaativat lisätukea. 80 kohtaa otan ehdotuksiksi äh, lausunnossani lähipäivinä ne tulevat valmiiksi ja sitten pyydän, että kollegat äh, ehdottavat omia ehdotuksia, mutta mitä Romania ei kirjoiteta, vaan rajoitetaan muutamiin kohtiin. Keskustelu sitten 24. maaliskuuta määräkätarkistuksille on esitetty minulle niin, että olisi jos 25.–26. maaliskuuta, mutta tämä lausuntohan on kirjallisena käytettävissä, että kyllä näitä lausuntoja voi alkaa muotoilla keskustelua sitten äänestys agrivaliokunnassa 16. huhtikuuta ja sitten budjettivaliokunnassa äänestys 30. huhtikuuta. Tässä on hyvä aikataulusuunnitelma ja toivon, että tässä voidaan yhdessä saada aikaan lausunto, jotta sitten Junckerin suunnitelmassa otetaan huomioon maaseudun ja maatalouden edut. Kiitos kovasti. Bardzo dziękujemy, Kiitos tästä. Edustaja Kartki pyysi puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Edustaja Karti. Thank you, um, Chairman. I, I do think it is... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen sitä mieltä, että on elintärkeää. Tämä on elintärkeää ja olen samaa mieltä esittelijän kanssa, että valiokunnan pitäisi vahva vankka lausunto antaa asiasta, kun kuulemme tämän 315 äh, miljardia euroa investointisuunnitelman suuruuden tämän luvun. Pohdimme, mitä meille koituu mutta nyt tämän ensimmäisen ehdotuksen jälkeen on tullut hyvin paljon epäselvyyksiä ja kysymyksiä esiin ja emme tiedä, onko komissio luottanut liikaa yksityisen sektorin rahoitukseen tässä asiassa. Luonnollisesti parlamentin jäsenet alkavat saada nyt sähköposteja yliopistoilta ja muilta tahoilta, jotka ovat huolissaan siitä, mistä osa komission omasta rahoituksesta tulee. Tämän valiokunnan näkökulmasta lähtien mielestäni meidän täytyy varmistaa se, että maataloussektori saa reilun osuutensa varoista, mutta yhtä tärkeää on varmistaa se, että kuten esittelijä sanoi, maaseutuyhteisöt ja erityisesti syrjäiset maaseutuyhteisöt saavat tästä ohjelmasta hyötyä. Minä kuuntelin hiljattain EIPn henkilöä, joka Ekon valiokunnassa kertoi, että he halusivat varmistaa sen, että että varat jakautuvat tasaisesti. Nämä päätökset ovat hyvin poliittisia, sillä ellei tämä investointipaketti toimi niin kuin sanon tarkoitus toimia, eivät vain ne jäsenmaat, jotka ovat kärsineet vuosia mm, talouskriisistä, tarvitsevat apua, mutta myöskin ne alueet, jotka ovat kriisineet, joilla, kriisistä kärsineet, joilla ei ole työpaikkoja syntynyt, joilla ei ole investointeja tarvitsevat tukea. Tämä on mielestäni tämän valiokunnan rooli. Meidän tulee pyrkiä ajamme eteenpäin prioriteettina parlamentissa. Kiitos. Kiitos. Jos olette ekovaliokunnassa, niin teillähän on sitten syvempi näkemys siitä, että miten rahasto toimisi. Miten siihen saadaan yksityistä pääomaa, miten siinä toimii investointipankki, mutta niitä asioita emme käsittele meidän valiokunnassamme. Sitten edustaja Shane, olkaa hyvä. Niin nyt edustaja Shane. Thank you very much, Mr. Chairman. As a matter of fact... Kiitos hyvin paljon puheenjohtaja. Itse asiassa minä jätän vastauksen antamisen tähän Tähän kyllä tämä varmasti on riittävä, kun päätetään, mistä ja miten nämä rahat tulevat. Minä haluaisin nyt vain keskittyä joinkin muihin seikkoihin, koska olen vasta valittu varjoesittelijä SEDn ryhmän puolesta. Ja yhtyisin siihen, mitä kollega Des sanoi. Halusin vain vahvistaa tätä hänen sanomaansa, että kyllä meidän ryhmämme myös on valmis keskittymään näihin tärkeisiin esille seikkoihin ja tässä aikaa on hyvin vähän ja siksi olen sitä mieltä, että tässä tarvitaan tehokasta ja selkeää yhteistyötä ja minä voin luvata omalta osaltani, että näin tehdään. Minun ryhmäni on päättänyt auttaa selkeiden poliittisten viestien aikaansaamista. Ja minä haluaisin ottaa esille nyt kaksi seikkaa. Ensinnäkin tämä täydentävyys, tämä siis, tai se, että kyseessä on uusi raha, se ei tule minkään muun tilalle, vaan tämän pitää ollakin lisäys kaikkiin näihin voimassa oleviin ohjelmiin, jotka tähän asti ovat olleet olemassa. Ja tässä mielessä haluaisin kiinnittää huomiota näihin perinteisiin aloihin, niin kuin herra Deskin korosti. Hän korosti maaseutukehityksen tärkeyttä. Kun puhutaan maaseutukehityksestä, niin pitää ajatella eh, energiatehokkuutta ja tasapainoa julkisen ja yksityisen investoinnin välillä. Minä itsekin keskityn näihin asioihin. Minä pidän todella tärkeänä tutkimusta esimerkiksi laajakaista internet- ja maaseutualueilla. Ja toinen keskeinen seikka – on se, että tarvitsemme avoimuutta. Tarvitsemme avoimuutta joka mielessä, eli tietoa siitä, mistä rahat tulevat ja mihin ne käytetään. Mitä ei saa meiltä mennä ohi tässä mielessä. Ja tämä on myös tärkeää Euroopan parlamentille. Esimerkiksi petosten torjunta Minun tietääkseni suurin osa veropetoksista liittyy elintarvikealaan. Nämä ovat tärkeitä asioita. Meidän on paneuduttava yhdessä kollegojen kanssa SD-ryhmässä. Me olisimme todella tyytyväisiä, jos voisitte tehdä tämän työn nopeasti ja hyvin tiivistetysti. Kiitos. Kiitos sitten edustaja Ferrand. Monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kaikki tietävät, että Juncker on investointi asiantuntija, mutta minun kysymykseni on nyt seuraava. Mitä tämän strategisen investointisuunnitelman, joka vestää 315 miljardia takana, piilottelee? Uskokseni Junckerin suunnitelma ei suurta huomiota anna maan viljelykselle Se on nyt tämän strategisen investoinnin varjossa. Kysymykseni on hyvin yksinkertainen. Miksi maanviljelystä ei ole laettu etulinjalle samalle linjalle kuin uusia teknologioita tai infrastruktuuriinvestointeja. Erityisesti ajattelen sitä, kuinka paljon potentiaalia on suuren lisäarvon tuotannossa erityisesti äm, suojatuissa alkuperämerkintätuotteissa nykyisin Euroopassa. Ja miksi emme ota mallia siitä, mitä viinialalla on tehty monissa maissa, kuten Ranskassa. Viini on suuri taloudellinen valtti tätä voitaisiin soveltaa muuhunkin tuotantoon. Tässä mielessä mielestäni Junckerin ohjelmassa on paljon sanottavaa, erityisesti maataloussektori ei ole tarpeidensa tasolla. Na podobne pytanie z mojej strony otrzymałem. Samarainen kysymys minun puoleltani. YMPssähän on suuria varoja tähän mutta monesta osin olen samaa mieltä. Kyse maataloudesta, mutta on myös muita talouden osa-alueita. Sitten edustaja Ropea seuraavana. Eh, niin, kiitos puheenjohtaja. Tästä suunnitelmasta siitä on puhuttu paljon nyt on vähän tyydempää, mutta olen optimistinen ja toivottavasti se on menestyksekästi ja vakavasti otettava suunnitelma. Sitten kun nimenomaisia toimia alkaa olla ja niistä kun keskustellaan, niin sen parempi. Ja sitten jos puhutaan näistä tavoitteista, talouskasvu, kuten myös työpaikkojen luominen, niin se onkin todella tarpeen kaikilla alueilla EU:ssa. Ja maatalous tietysti on ala, jossa on paljon tulevaisuuden näkymiä työpaikkojen luomisessa ja joissakin jäsenvaltioissa esimerkiksi lihan tuotannolla on paljon hyviä tulevaisuuden näkymiä myös muilla maatalouden sektoreilla. Ja jos tarkastellaan tilannetta Euroopassa myös maailmanlaajuisesti, niin väestö kasvaa Ja ruoasta on pulaa, joten täytyy tarkastella myös vientikysymystä ja sen kehittämistä. Täytyy varmistaa, että hyvää laatuisia elintarviketuotteita voidaan Euroopasta viedä muihin maihin. Täytyy etsiä uusia markkinoita. Näin voimme antaa puhtia työpaikkojen luomiselle ja niin edelleen. Olen myös sitä mieltä, että suunnitelmaan pitäisi kuulua maaseudun infrastruktuurin kehittäminen. Esimerkiksi jos puhutaan eri jäsenvaltioiden asuntojen restauroinneista, niin kyllä sitä tapahtuu. Mutta jos puhutaan maaseutualueiden asunnoista, niin siellä uudistamistoimet olisivat kovin tärkeitä viljelijöille, maaseutualueiden ihmisille. Ja sillä saataisiin myös varmistettua uusien työpaikkojen aikaansaaminen. Myöskin vihreää energiantuotantoa voidaan painottaa, biokaasu, kaikki nämä asiat voisivat tulla uuteen suunnitelmaan. Kyllä viljelijät pitäisivät sitä hyvänä, yksityinen pääomakin. Tietysti olisi hyvä, jos alueella olisi mahdollisuus tulla mukaan työpaikka työpaikkatalkoisiin kaikilla tasoilla. Kiitos. Dziękuję, pani poseł Martinez, Kiitos sitten edustaja McGuinness. Olkaa hyvä. Very much, uh, chairman. I can... Kiitoksia puheenjohtaja. Voin puhua hyvin lyhyesti. Tämän strategisen investointisuunnitelman onnistuminen riippuu siitä, että jäsenmaat löytävät projekteja. En tiedä, mitä kollega tässä ajatteli yksityiskohtien suhteen selkeästi myöskin maaseutualueen laajakaistoihin pitäisi investoida, mutta monet jäsenmaat tekevät joka tapauksessa näin. Ei tämä voi korvata jäsenmaiden rahoitusta. Kaikki nämä asiat, minä en ole varma kuuluvatko nämä nyt tähän alaan, sillä jäsenmaathan näitä projekteja joka tapauksessa toteuttavat. Minä olen hiukan ymmälläni sen suhteen, kuinka me tähän ohjelmaan ähm, sovellumme. YMP-rahaa ei voida käyttää. Tämä täytyy olla lisärahoitusta ja meidän täytyy olla tietoisia siitä ennen kuin näemme raportin, emme voi tietää, onko meidän, meidän valiokuntamme näkökulmasta saatu mitään aikaan. Äh, voidaan perustella kuitenkin sitä, että moottoritiet esimerkiksi auttavat maaseutualuetta ja alueita. On varmaan hyödyksi todeta tämäkin. Kiitos. O wyborze projektu będzie decydował bank przede wszystkim. Bardzo proszę pan poseł Dante jako ostatni. Kiitos sitten viimeisenä edustaja Dante. Oui, merci. Eh. Kiitos. Mielestäni maaseudulla ja maataloustuotannossa ei voi olla erillisiä investointeja. On hyvin tärkeää, että investoinnit suuntautuvat kokonaiseen tuotantoalaan, olipa kyse maataloustuotannosta tai metsätaloudesta. Ei voida sanoa esimerkiksi, että Junckerin suunnitelma pitää ottaa puulämmityksen käyttöä, jos ei ole todellista organisaatiota sen takana. Eli me tarvitsemme todella alueellista organisaatiota. Ja haluaisin muistuttaa, että me olemme myös maaseutukehityksen valiokunta, ja jos ajatellaan digitaalista e, toimintaa, niin kyllä kuulin, mitä todennäköisesti tässä sanoi. On totta, että mm, eri maissa maaseutualueita digitalisoidaan, mutta lähdetään liikkeelle kaikista tihempään asutuista alueista. Meillä on joitain alueita, esimerkiksi vuoristoalueita, joissa tarvitaan nyt heti pääsy digitaalimaailmaan, sillä muuten tietyt yritykset eivät siellä enää toimi. On totta, että liikkeelle on lähdetty, mutta Junckerin suunnitelma voi digitaaliasioita edistäessä myös suurentaa kuilua niiden välillä, joilla on pääsyä, niiden välillä ei ole pääsyä. Nyt pyydän, että viimeisen puheenvuoron pitää herra Des. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos hyvät kollegat näistä puheenvuoroista. Kirjoitin tarkasti kaikki ylös. Vähän yhteenvetoa niin keskusteluja vielä on, että miten kaikki rahoitetaan, mutta se nyt ei kuulu minun tehtäväni. Jos ja kun Junckerin suunnitelma tulee, niin meidän tehtävämme on sitten pitää huolta maatalouden ja maaseudun intressistä asianmukaisesti. Ja olen kyllä sitä mieltä, että kyllä se meille onnistuu. Myös sitten varjoesittelijän kanssa haluan tästä vielä puhua, sen unohdin aiemmin mainita. Se on itse selvää. Teidän kanssanne sitten mietinnöstä tai päätöslauselmasta neuvottelen ja sovin. Ja nyt haluaisin erityisesti painottaa vielä sitä, että investoinnit infrastruktuurin ovat hyvin ratkaisevia. Downtown ja McKinnes siitä puhuivat. Esimerkiksi nopea internet on nykyään edellytys taloudelliselle kehitykselle. Ja tällaisia kohtia voidaan mainita, mutta en haluaisi nyt yksityiskohtaista luettelua yksityiskohtaisista toimista. Se menee liian pitkälle muutama avainkohta esille ja myös se vaatimus esille, että investointia täytyy tulla taloudellisesti heikoilla alueilla. Minä tulen alueelta, jossa meillä on kahden prosentin työttömyys, 0 prosenttia nuorisotyöttömyys. Ei sinne tarvita etusia investointeja. Investointeja tarvitaan siellä, jossa on korkea nuorisotyöttömyys maaseutualueella, jossa on korkea työttömyys yleisesti. Täytyy huolehtia siitä, että näin käy ja Juuri jos puhutaan infrastruktuuriinvestoinneista, niin se olisi sitten hyvä. Sodan jälkeen alueeni oli yksi alueista, joka oli kehityksessä hyvin jäljessä Saksassa. Ja sitten kun oikea-aikaisesti tehtiin investointia infrastruktuuriin, niin ollaan päästy et, eturintamaan. Yksi, nyt olemme yksi kärkialueesta Bayerissa Saksassa, kun 50 vuotta sitten, 40 vuotta sitten poliitikot tekevät oikeat päätökset. Ja nyt toivon, että myös muilla alueilla Euroopassa käy näin, jotta hyvää talouskehitykseen päästään. Ja yritämme maatalousihmisinä sitten varmistaa, että maaseutuintressi tulee Junckerin suunnitelmassa esille. Haluan kiittää myös puheenjohtaja Sikierskiä, joka tässä esineuvotteluissa myötä vaikutti kovasti, että pääsemme tässä päätöksenteosta osallisiksi. Kiitos. Kiitos kovasti hyvät kuulijat. Paraamme 23. maaliskuuta vielä tähän teemaan. Vielä kerran keskustelemme tästä asiasta. Ja sitten sillä välin, jos teillä jotain ajatuksia, ehdotuksia tulee, niin suunnatkaa ne esittelijälle, herra Dessille. 23. siis maaliskuuta vielä keskustelu ja sitten tarkistukset. Sitten seuraava kohta esityslistalla koordinaattoreiden kokouksen suositukset. Olette saaneet suositukset sähköpostitse. Myöskin paperimuodossa ne on jaettu. Nämä suositukset tehtiin koordinaattoreiden keskuudessa. Jos niihin ei ole huomioita, niin ehdotan, että hyväksyisimme ne. En näe vastalauseita. Täten siirrymme seuraavaan kohtaan. E, muut asiat en näe myöskään puheenvuoropyyntöjä muissa asioissa, joten seuraava kokous 23. maaliskuuta maanantaina kello 15 ja 24. maaliskuuta tiistaina aamupäivä ja iltapäivä. Olemme käsitelleet koko esityslistan. Osa asioista siirrettiin Servan kokouksen, sellainen mahdollisuus oli. Kovasti kiitos teille, toivotan hyvää illan jatkoa ja tavataan sitten äh, kuukauden kuluttua jälleen kokouksessa. Ja tällä välillä meillä on sitten muita tehtäviä. Kiitos kovasti. Palvelu on päättynyt.